Uh, good afternoon everybody. I think we'll make a start. We're slightly... Um... Hyvää iltapäivää kaikille. Äh, aloitetaanpa. Meillä on aika vähän varjoesittelijä täällä, mutta on meillä nyt sentään esittelijä, mikä on kaikkein tärkeintä. Jos pyytää teitä tulemaan istumaan tänne etemmäs, mm, tai ehkä se on nyt liian myöhäistä. Äh, Colin Langen edustaa Schwabia, Prendergast ei ole täällä. Joku varmaan varmistaa, että SND on edustettuna. Robert Rochefort, tervetuloa. Edustaja Ryyle ei ole täällä. Minä olen herra Biilanin varjoesittelijä, joten teillä on vahva reservitiimi täällä. Toivotan tervetulleeksi Rova Manfred oikeus- ja sisäasioiden pääosastosta, kuluttaja, markkinointiyksiköstä. Tervetuloa ja tiiminne myös. Haluaisin muistuttaa kaikkia eh, niin, ja minun tulisi myös toivottaa tervetulleeksi nettiyleisimme, eh, jos eh, innostuneet kuuntelevat tämän iltapäiväistä keskustelua. Meillä on myös tämä tiedotuslehtinen. Kaikki, jotka netissä meitä seuraavat ja haluavat tämän lehtisen, voit laittaa meille sähköpostin ja sitten lähetämme teille tämän tiedotuslehtisen joka kuukausi ja se kertoo sitten, mitä meidän valiokuntamme tekee. Tämä on nyt valiokunta-aloitteinen mietintö, jonka koordinaattorit erityisesti halusivat äh, tehdä. Tämä äh, käsittelee useita epäreiluja äh, liiketoiminta ähm, malleja, mainontaa ja monia muita kysymyksiä, joita Hedihon on seurannut. Ja myös komissio on tätä asiaa seurannut. Joten nyt meillä on mietintö luonnos Dennis Dionilta esittelijältämme, jonka hän esittelee, ja sitten kuulemme heiltä ja sitten varjoesittelijöiltä. Täällä on edustaja Ryyle paikalla. Onko SND-ryhmästä ketään? Jos haluatte olla virkaa tekevä varjoesittelijä, edustaja Sailer, niin voitte mielelläni tehdä sen. Dennis, nyt annan sinulle puheenvuoron, että voit esitellä ehdotuksesi. It's uh, a to introduce... Kiitos. On ilo esitellä tämä mietintö. Aloitan konkreettisella tapahtumalla, konkreettisella tapauksella, joka tuli meille kansallisesta petoksen vastaisesta pisteestä – World Business Group-niminen yrityskeskittymä, konserni, yritys, useita valituksia tuli yrityksiltä, joista oli tullut tämän yrityksen toimien uhri, uhreja. Nämä kyseiset yritykset, jotka joutuivat uhreiksi, heitä pyydettiin tutkimaan tietojansa tämän euro-business-opan osalta ja ähm, tietoa kerättiin siis ja äh, myös äh, MEPit tietysti saavat usein äh, tällaisia kyselyitä, ovatko tiedot oikein. Ja minä sitten aina vastaan, että kyllä ne ovat tai eivät ole, mutta pitäisi myöskin lisätä, että tätä ei voida millään lailla pitää sellaisena asiana, että siihen pitäisi, että pitäisi jollain lailla äh, asettautua näiden viestien tilaajiksi. Ja äh, näin ollen sitten tämän, tämän äh, ilmoituksen kautta nämä pienet yritykset joutuivat sitten tämän, tai tekivät ikään kuin sopimuksen tämän suuremman yrityksen kautta kolmeksi vuodeksi, 75 euroa vuodessa oli tämä maksu. Nyt se seikka, että nämä panokset tulivat, tai nämä maksut tulivat pankkitilille Hollannissa, mutta sitten täältä pankkitilistä pois menevä raha siirrettiin Iso-Britanniaan, Espanjaan, Unkariin ja Romaniaan. Ja saaja, saajat olivat tällaisiin äh, veroparasiyrityksiin liittyvät yritykset, niin että koko tämä hyvin monimutkainen kansainvälinen äh, systeemi tuli vielä entistä mutkikkaammaksi, koska tämän takana olevat, äh, tämän Hero Business-opan takana olevat yritykset ilmeisesti myöskin olivat tällaisen romanialaisen postilaatikkofirman kanssa tekemisissä ja tähän liittyi useita, useita naishenkilöitä Romaniassa. Saattoi olla, että kysymys oli tämän puhelinkeskuksen vaikkapa työntekijöistä Romaniassa. Niin, että kaiken tällaista on sitten nähty tapahtuvan ja toimeenpanoviranomaiset tietysti aina joutuvat hyvin vaikeaan tilanteeseen tällaisen rikoksen tutkimisessa, mutta toisekseen juttu mutkistuu entisestään, koska tässä voidaan todeta, että nämä uhrit ovat useista maista, samoin tämä toiminta sijoittautuu myöskin useisiin maihin, että ei lähdetä edes tutkimaan tätä, koska tämä on liian mutkikasta ja juuri tämän tyyppisissä rikoksissa ja toimissa Euroopassa, siis välttämättä kysymys ei ole edes rikoksesta kaikissa jäsenvaltioissa, niin tämäkin mutkistaa vielä asioita, niin tämä on aika huonosti tämä tutkimustoiminta kehittynyt ja olisi aika paljon työtä vielä tehtävänä tässä, jotta voitaisiin parantaa jäsenvaltioiden toimintaa ja yhteistyötä tällä alalla. Tämä ilmiö ei ole kenties taloudellisesti merkityksetön, jos ajatellaan vaikkapa Hollannin lukea pelkästään 400 miljoonaa euroa vuosittain menevät yrityksiltä sivu suun tämän takia, koska tietysti summat ovat aluksi pieniä, mutta jos niitä sitten tulee paljon, niin nämä ovat valtavia summia, erityisesti näin kriisin aikoina, jos ajatellaan, että nämä rikolliset yritykset saavat nämä hyödyt ja voitot. Tämä luku Hollannissa se voidaan kertoa monta kertaa, kun ajatellaan Euroopan kokonaisuudessaan. Kysymys on miljardeista euroista. Emme tiedä, kuinka paljosta summasta on kysymys, koska tätä ei ole rekisteröity, mutta kuitenkin suurista summista on kysymys. Ja minä ehdotan tässä mietinnössä ensinnäkin, että ryhdytään ennaltaehkäiseviin toimiin ähm, vaihdetaan tietoa jäsenvaltioiden välillä, mutta tätä varten tarvitaan näitä tällaisia kansallisia äh, toimipisteitä jokaisen jäsenvaltioon Tällainen meillä on Hollannissa ja on hyvin tärkeää, että liikemiehet, jotka joskus mm, tuntevat asiassa aika traumatisoituneeksi sen suhteen, mitä tapahtuu. Heitä ei ehkä pidetä edes hyvinä yrittäjinä, koska he eivät ymmärtäneet ja nähneet, että mistä oikein on kysymys äh, ymmärtänyt tätä rikollista puolta toiminnassa, niin tällainen kansallinen toimipiste voisi auttaa heitä. Olen käynyt Hollannin tässä pisteessä ja he myöskin näyttivät nauhoituksen yhdestä tällaisesta puhelinsoitosta ja siellä yrittäjä toisessa päässä puhelinta, puhelinlinjaa itki ja selitti, että hän yritti kovasti, mutta hän kuitenkin tunsi itsensä nöyrytetyksi tässä koko prosessissa ja tämä toimipiste saattoi auttaa häntä antamalla hänelle neuvoa, kertomalla ei saa maksaa, älkää maksako, millään lailla teidän ei tule maksaa mutta samalla voidaan myöskin pitää äh, rekisteriä siitä, mitä tapahtuu, ja kerätä tietoja näistä äh, toimista viranomaisille äh, niin, että ymmärretään, että kysymys ei ole yksittäistä tapahtumista, vaan kokonaisesta tällaisesta järjestelmästä. Nämä ovat varmasti myöskin hyvin kiinnostavia nämä toimipisteet siltä osin, että tässä voidaan tehdä yksityisen ja julkisen välillä yhteistyötä, ja se on hyvin hyödyllistä tällä osa-alueella, koska on hyvin tarkkaan kuitenkin näiden työnantajajärjestöjen kanssa mietittävä, kuinka ne voisivat tarjota omaa, tarjota omaa asiantuntemustaan. Ja jäsenvaltioista varmasti voidaan saada tietoja tätä kautta. Tarvitsemme tällaisen listan näistä petoksia harjoittavista yrityksistä. Europol on saatava tähän mukaan ja myöskin on otettava pankit ja posti ja puhelinyhtiöt mukaan tähän taisteluun, koska niillä kaikilla on jokin rooli ja ne voivat auttaa ja osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että tämä ongelma saadaan häviämään, koska ne ovat kuitenkin osa sitä. No, tässä toimeenpanossa on tiettyjä ongelmia. Tutkivat viranomaiset eivät ole kovin innokkaita tätä asiaa aloittamaan. Tämä on todella vaikeaa. Todistustaakkaa aiheuttaa ongelmia. Ja jos ei mitään tehdä, niin eh, tämä ei saa mitään prioriteettiasemaa kansallisella tasolla. Ja sen takia me olemme sitä mieltä, että joitakin sopimuksia kenties pitäisi tehdä jäsenvaltioiden välillä. Ehkä komissio voisi antaa jotakin suuntaviivoja. Se olisi olennaista, koska muutoin emme saa tätä kovin korkealle asialistalle. Tarvitaan myöskin sanktioita, rangaistuksia, sitä, että laki määrää tällaisen toiminnan rangaistavaksi. Joskus toimeenpanoviranomaiset löytävät viitteitä petoksesta tai jonkin samantyyppisestä rikkomuksesta, mutta se ei oikein sovi tähän todelliseen tilanteeseen. Ja joissakin maissa, Belgiassa esimerkiksi ja Itävallassa ilmeisesti myöskin, on olemassa erityistä lainsäädäntöä juuri tämän tyyppistä rikkomusta ajatellen. Ja tämä helpottaa paljon toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja myöskin asian tutkimista. Myöskin yritysten rekisteröinnit on hyvin tärkeä asia. Petoksia harjoittavat yritykset on tunnistettava, jos on epäilyttävää käytöstä tai petoksia, niin se on havaittava aikaisessa vaiheessa. Myöskin tällaisia tiedonkeruuvirastoja tarvitaan ja kaiken kaikkiaan niitä pitäisi myöskin valvoa paremmin, että ne tekisivät työnsä kunnolla. Ja myöskin riitojen ratkaisu on tärkeä asia, sitä puuttuu. Vielä viimeinen seikka tästä mietinnöstä. Sitä varten on lisätty tähän erityinen kappaleekin. Kysymys on kansainvälisestä yhteistyöstä. Emme voi sanoa, että tämä ongelma lakkaa EUn rajoilla, vaan kyllä Tätä tarvitaan myöskin kansainvälisellä tasolla. Meillä onkin tällainen virallinen työryhmä jo tätä asiaa tutkimassa. Ja tämä työ on hyvin tehokasta, koska heillä on siteitä myöskin yrityksiin, myöskin Nigeriaan. Heillä on yhteyksiä tiettyihin yrityksiin, niin että tätä ei todella voida ratkaista pelkästään Euroopasta tätä ongelmaa, tarvitaan muitakin maita mukaan, samoin myöskin Kanada ja Yhdysvallat ovat tärkeitä tekijöitä tässä yhteydessä. Tämä on hyvä muistaa. Minä en oikeastaan, tai minulle ei jäänyt tähän mitään tilaa oikeastaan enää puhua tästä vertailuvasta mainonnasta, mutta tämähän on myöskin osa komission tiedonantoa, johon tämä kaikki siis pohjaa. haluaisin kuitenkin, että tämä minun mietintöni keskittyisi, joka on jo aika pitkä sinällään, niin että sen soveltamisala liittyisi niihin ongelmiin, joista juuri tässä puhuin. Mutta tietysti kun sitten päästään tarkistuksiin, niin minua ei haittaa ollenkaan, jos jotkut haluavat, tai kenties minä itsekin voin tehdä pari tarkistusta, jotka liittyisivät juuri tähän vertailevaan mainontaan. Sitten lopuksi vielä aikataulusta. Viimeisin aikataulu, jonka minä olen saanut, mutta sitten sihteeristö varmasti nyt tarkistaa, että olen sanonut aivan oikein. Tarkistukset on 18. kesäkuuta saatava kello 12. Sitten 5. päivä syyskuuta tarkastelemme tätä valiokunnassa. Kompromissitarkistukset 25. päivä syyskuuta ja hyväksyminen IMKO-valiokunnassa 26. syyskuuta. Ja sitten eh, lokakuun kakkostäysistunnossa tämä olisi tarkoitus hyvä hyväksyä. Ja jos nyt joku asia tässä meni vikaan näissä päivämäärissä niin mä varmaan korjaa. Yes, thank you very much. Yes, we were just consult- Kiitoksia oikein paljon. Me juuri konsultoimme. Itse asiassa meillä oli mahdollisuus ensimmäisiin tarkistusten tarkasteluun 8.9. heinäkuuta, sitten varmasti kompromissit syyskuussa, mutta teet varmasti läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, joten löydämme varmasti raon niille. Öö, no niin, kiitoksia oikein paljon tästä. Tämä oli oikein hyvä selitys. Ja kuten aina, kun on kyse valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, niin esittelijän täytyy olla hyvin, hyvin hän täytyy tehdä hyvin yhteenvedonomainen mietintö ja varjoesittelijän rooli on erittäin tärkeä, kuten huomasimme kuinka, siitä, kuinka paljon tarkistuksia edustaja Foxin mietintöön hyväksyttiin tänä aamuna, mutta tämä tuskin tulemaan niin kiistanalainen. Nyt kuuntelemme ensin edustaja Colin Langen ja Schwabin nimissä. Ja, herr, <clears throat> Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, ensinnäkin haluaisin sydämellisesti olisin pyytää anteeksi Andreas Schwabin puolesta, joka ei valitettavasti voi olla täällä tänään. Ja äh, hän on pyytänyt, että äm, saisi, saisi, sanoisin muutama sana hänen puolestaan. Hän halusi kiittää äh, esittelijä De Jongia. Ihan kahdesta asiasta herra Schwaban haluaisi puhua, mutta hän on vakuuttunut siitä, että tarkistusten myötä monista asioista vedän vielä keskustelua. Yhden tärkeän äh, kohdan jo nostitte, nämä petolliset yritykset, niiden listaus ja sitten nämä ylimääräiset hallintorakenteet tiedonvaihdon koordinoimiseksi. Herra Schwab on hiukan huolissaan tästä mustasta petollisten yritysten listasta vain siksi, että on epäselvää, että mitkä yritykset tällaiselle listalle laitetaan, kuka siitä päättää varsinkin kuin petollisia yrityksiä ei sitten välttämättä ole tuomittu oikeudessa. Usein tällaiset yritykset käytännössä vaihtavat toiminimeään tai asemapaikkaansa jäsenvaltiossaan, jotta he pystyisivät kiertämään mahdolliset rangaistukset. Ja siksipä tällainen EU-laajuinen harhaanjohtavien käytänteiden musta lista voisi olla kätevämpi. Sitten tiedonvaihdon koordinoinnista tällainen sen valtion sisäisen yhteyspisteen perustaminen, joka yhdistettäisiin komission tietopankkiin, niin se tämänhetkisessä talous- ja rahoituskriisissä on sellainen asia, että jäsenvaltiot tuskin voivat sitä rahoittaa eikä sille henkilökuntaa antaa. Lisäksi kielelliset ongelmat ja kustannusten jakaminen jäsenvaltioiden kesken voi aiheuttaa tehottomuutta ja vaikeuksia. Schwab halusi vain nostaa tämän esiin. Varmasti on vielä monta mahdollisuutta syventää näitä kysymyksiä. Ja hän tulee varmasti vielä tekemään lisää tarkistuksia tässä menettelyssä ja olemaan yhteydessä teidän kanssanne ja myös muihin varjoesittelijöihin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Styler, haluaisitte käyttää puheenvuoron nyt. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, and thank you to our... Um... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle, koska tämä on loistavan, loistava työ ja erittäin tarpeellinen erityisesti Skotlannissa ja muualla UKssa. Meillä on todellakin monella suunnalla ollut tällaisia käytäntöjä ja tässä on aivan oikein, kuten esimerkiksi kohta D, jossa te mainitsette, että ihmiset ovat usein häpeissään näistä asioista. On kyse ihmisistä, e, jotka ovat näiden ihmisten, näiden toimintojen takana. Ja siitä syntyykin todellisia, todellisia ongelmia – ja paineita. Joten siksi tämä asia on niin tärkeä. Meidän täytyy jotakin tehdä myös Euroopan tasolla. Eh, tässä kerrottiin myös siitä, mitä muissa maissa on tehty, mikä onkin tärkeää. Ja pitäisi olla tällainen musta lista yrityksistä. Minä haluaisin tietää, tietää vielä, ehkä täällä olisi eh, jonkinlainen eh, keino nyt sitten selvittää, minkälaisilla yrityksillä, minkälaista huonoa eh, käytäntöä on ollut. Pitäisikö meidän sen olemassa olevan tiedon avulla ryhtyä tähän asiaan? Ja on hyvin tärkeää myös, että tässä valiokunnassa teemme tätä työtä ja meillähän on lobattu kovin pitkän aikaa jo näistä asioista. Ja meiltä on kysytty, mitä EU voisi asialle tehdä. Ja kyllä meidän on todellakin jotain asialle tehtävä, koska ensi vuonna on vaalitkin. Thank you very much, Mr. Styler. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Styler, ja siitä, että myöskin täydensitte meidän sanavarastamme tänä aamuna. Edustaja Rashford. Si, monsieur de Kiitos, kiitokset herra De Jong tästä te- tekemästänne työstä. Tämä on hyvin tärkeää työtä, kuten tekin sanoit, olette aivan oikeassa. Me olemme kaikki vakuuttuneita ja enemmänkin jotkut edustajat eh, itse asiassa ovat kenties joutuneet jopa tällaisten juttujen kanssa eh, langenneet eh, ansaan ja sen takia, kun he ovat joutuneet tällaisessa asiassa ongelmiin, niin ehkä he ovat sitä entistä innokkaampia tätä asiaa ajamaan. Tässä varmastikin aika helppo saada konsensus aikaiseksi aiheesta, kuten vaikkapa jäsenvaltioiden välinen vahvistaminen, tiedonvaihto. Ja uskon, että tässä yhteydessä mielellään varmastikin saisimme myöskin komissiolta ehdotuksia. Hehän aikoo tämän vuoden aikana tehdä kattavan vaikutusten arvioinnin siitä, Äh, kuinka jäsenvaltiot voisivat parantaa koordinointia. Mielestäni yhteistyö kolmansien maiden kanssa on hyvin tärkeää. Te itse, herra de Jung, puhuitte tuosta esimerkistä ja sanoitte, että joskus nämä ketjut jatkuvat maasta toiseen ja joskus menevät EUn ulkopuolellekin. Senpä takia tarvitaan tällaisia tehokkaita, nopeita hälytysjärjestelmiä, jotta kansalliset viranomaiset ja myöskin kolmansien maiden, ja sen, kolmansien maiden viranomaiset ovat niissä mukana. No, tarvitsee vielä keskustella varmasti monistakin asioista. Jotkut kollegat tässä joitakin näistä mainitsemat on varmasti hyvin päivän polttavaa, että tarvitaan tällaisista harhaanjohtavista toimista musta lista. Ja mm, tällaisia kaikkiahan, kaikkia toimiahan on jo tiedossa. Musta lista oli siis hyvä. Minä tässä mietin sitä, josko tämä musta lista pitäisi olla tällainen sellaisten yritysten mustallista. No en ole ihan vakuuttunut siitä, että tällä lailla leimaamalla, näiden, leimaamalla nämä käytännöt johtaisi myöskin yritysten leimaamiseen, koska onhan sellaisia yrityksiä, jotka ovat tällaisiin toimiin erikoistuneet ja jotka eivät kuitenkaan sinällään toimi sillä tavalla, jotka olisivat näiden yritysten ydintoimintoja, niin että saattaa olla, että jotkut joltain osin yritysten toiminta on puutteellista. No sitten eh, ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ehkä pitäisi vaikkapa pyrkiä estämään näiden yritysten pääsy vaikkapa mukaan julkisiin halkintoihin mielestäni olisi hyvä miettiä vaikkapa tätä. Kohdassa seitsemään te viitaatte siihen, että pitäisi pankit ja postit ja puhelinyhtiöt saada tähän mukaan ja tehdä niistä ikään kuin vastuullisia tässä, mutta nyt mietinkin tässä sitä, josko tämä tarkoittaisi sitä, että yhtäkkiä postista tulee se taho, jonka täytyy nyt tarkistaa niitä tietoja, mitä sen välityksellä siirrellään, että en oikein tiedä, onko tämä nyt ihan paikallaan tällainen ehdotus. Sitten tällainen pulmallinen, joka on äh, delikaattikin kysymys, jonka otitte tässä esille. Kysymys on siitä, että, tai tehän viittasitte tähän äsken, että pitäisikö laajentaa tätä direktiiviä näistä harhaanjohtavista toimista äh, business to business tasolle yritysten väliseen toimintaan. Nythän kysymys on yritysten ja kuluttajan välisestä suhteessa ensisijaisesti. Joskus tai voitaisiin ajatella, että äh, tällä tavalla laajennettaisiin tätä soveltamisalaa mm, näin äh, Ranskassa ollaan jo ajateltu. Haluaisin tietää, mitä mieltä komissio on tästä. Ja jos sitten nopeasti päästään konsensukseen meidän keskuudessamme, että direktiivejä laajennettaisiin myöskin yritysten väliseen toimintaan, ei pelkästään pysyttäisiin yritysten ja kuluttajien välisessä toiminnassa, niin ehkä pitäisi tätä miettiä vakavasti, varsinkin kun on tällainen mietintö, joka kattaa näiden harhaanjohtavien harhaanjohtavaa toimintaa harjoittavien yritysten, siis pohtii tätä niin, että äh, ehkä jotakin tämän suuntaista tähän tekstiin olisi hyvä saada. Ja äh, ihan viimeiseksi vielä haluaisin puhua kohdasta 16 tässä mietinnössä. Kyse on siitä, että voitaisiin kenties käyttää tällaisia joukkohaasteita, äh, joukkokanteita. En nyt ole ihan samaa mieltä, että täällä on paljon varmasti erilaisia näkemyksiä. Me tarvitsisimme tietysti tähän komission aloitteen ja jos tämä laitetaan tähän mietintöön, niin me ikään kuin ennalta jo odotamme tätä tällaista ehdotusta. Ehkä olisi parempi odottaa ensiksi komission aloitetta näistä joukkokanteista ja sitten sen jälkeen ehkä ottaisimme siihen kantaan ja miettisimme tätä tämän soveltamisalan osalta, kuinka nämä harhaan johtavat toimet voitaisiin tähän liittää. Kiitokset herra De Jung oli mukava kuulla, kuinka avoin olette sen osalta, että otatte tässä huomioon kaikki myöskin ne tarkastukset, joita kenties teemme. Kiitokset siis tästä teidän rakentavasta asenteestanne. Ähm, kiitoksia oikein paljon. Haide Ryle. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin kiittää Corneliste Jongia. Minun mielestäni hänen asiakirjassaan on erittäin hyvä analyysi ja se nostaa esiin kysymyksiä, jotka ovat työmme eh, reuna-alueella, mutta jotka usein tulevat eh, esille. Esimerkiksi nämä petolliset, eh, tällaiset postilaatikkoyritykset, niitähän nousee, tämä aihe nousee hyvin usein esiin ja siksi on erittäin hyvä, että hän nostaa tämän asian käsiteltäväksi ja myös nämä ongelmat, esimerkiksi summat ovat liian alhaisia ja siksi asiaa ei seurata sen enempää. Kaikkihan nämä kysymykset osoittavat, millaisista ongelmista on kyse. Ja siksi olen iloinen, että hän kärjistää tätä vähän ja tällä tavoin esittelee tämän. Uskon, että se osoittaa pk-yrityksille, että me täällä Euroopan parlamentissa olemme kiinnostuneita heidän ongelmistaan ja huolistaan. Se, mikä minua hiukan huolestuttaa on tämä, nämä ratkaisuehdotukset. Parempi jäsenvaltion yhteistyö keskenään on varmasti tärkeää ja eh, hyödyllistä, samoin parhaat käytänteet, samoin tämä kansainvälinen työryhmä, eh, sekin on tärkeää. Mutta jotkut edeltävät puhujathan jo sanoivat, että vaikea voi olla esimerkiksi tällainen musta lista tai myöskin nämä hankintamenettelyt niin kauan, kun ei ole mitään oikeuden tuomiota. Ei voida sitten esittää vaatimuksia, joita ei voida myöhemmin noudattaa. Tämä on vaikeaa. Ehkä meidän pitäisi istua vielä saman pöydän ääreen ja pohtia, millaisia ratkaisumahdollisuuksia tässä voisi olla Minusta on oikea, että nyt jo otamme tämän B2B-kysymyksen esiin, kun keskustelimme vilpillisistä kaupankäyntikeinoista, niin monet halusivat, että tämä otettaisiin esille myös yritysten välisessä kaupankäynnissä. Sitä ei komissio hyväksynyt ja sittenkin tällaiset joukkokanteet ovat hyvin kiistanalainen kysymys täällä Euroopan parlamentissa, mutta tämä tapaus osoittaa, että tätä tarvitaan, koska on, kun on kyse pienistä summista ja todistuksien löytäminen on vaikeaa, niin tämä onnistuu oikeastaan ainoastaan, kun näitä tapauksia kerätään ja sitten toimitaan joukkokanteen voimin. Toivottavasti löydämme oikean ratkaisun. Oikeat kysymykset olette esittäneet. Nyt meidän pitää vielä löytää oikeat vastaukset. Kiitoksia. Uh, uh, Hyvä. Ehkäpä minä voin puhua tässä ikään kuin virkaa tekevänä varjoesittelijänä, mutta eh, tämä on asia, joka minua on kiinnostanut jo aikaisemminkin. Halusin sanoa, että mitä tulee mm, eh, vilpilliseen kaupankäynnin direktiiviin, niin Heidi Ryyle ja minä olemme eh, käsitelleet tätä jo kauan, mutta jäsenvaltiot vastustivat tätä hyvin paljon. Ja tällaisena lyhyen aikavälin ratkaisuna tämä ei ole toimivaa ja nyt kun olen katsonut joitakin asioita liittyen tähän sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin, niin minun mielestäni tässä ongelmana on epäjohdonmukainen täytäntöönpano ja se tosiseikka, että tämä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi ei johdonmukaisesti anna näitä riitojenratkaisumahdollisuuksia kuluttajille eikä varsinkaan yrityksiin. Niin tämä ei ole oikea tapa lähestyä tätä. Toisaalta, mm, kuten nostit esiin, harhaanjohtava mainonta on asia, joka toimii paremmin. Sitä voidaan, tapausta voidaan seurata riippumatta siitä, kohdistuuko mainonta yksityishenkilöön vai yritykseen. Kun on kyse näistä huijausyrityksistä, postilaattikoyrityksissä, ne ovat hyvin älykkäästi tasapainotettuna aivan hyväksyttävän rajalla ja kuten aivan oikein asiakirjassanne sanoitte kohdassa kahdeksan, että jäsenvaltiot eivät ole eh, vast, ovat vastentahtoisia ottamaan käsiteltäväkseen tapauksia, jotka koskevat harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä, mm, koska ne eivät luota siihen, että voidaan esittää riittävät perusteet. Olen joiltakin ihmisiltä saanut kirjeitä, maksuvaatimuskirjeitä ja muuta. Tämä tekee asiasta vielä hankalampaa koska minä aikaisemmin oli yritys, ehkä noin 15 vuotta sitten, kun tulin tänne. Minä olen vielä tällaisessa kaupparekisterissä ja minä voin tuoda tällaisia kirjeitä mukana. Ja niitä keksitään aina uudelleen, joten uusimmat eivät enää liity tällaisiin rekistereihin, vaan ne sanovat, että Euroopan unionin vaatii, että arvonlisäveron numero rekisteröidään, se on sitten rekisteröity johonkin tietojen tietokantaan. Olette varmaan nähneet tällaisia kirjeitä. Joten se, että jos olisi tällainen joku keskitetty varoituslista tällaisista, ei ole kyse pelkästään tällaisista sähköpostihuijauksista, vaan muistakin, mutta nyt valitsen sanani tarkkaan, koska ymmärrän sen, mitä oli Langen sanoi Schwabin nimissä – Tämä kyllä mm, kulkee siinä hyväksyttävän rajalla, koska jos me virallisesti haluamme laittaa nämä mustalle listalle, niin se saattaa johtaa oikeustapauksiin. Ehkä meillä pitäisi olla tällainen keskitetty tietokanta, en kutsu sitä rekisteriksi, johon yritykset voivat lähettää mm, tämän tyyppisiä huijauksia. Sitten yritykset voivat itse päättää, että mitä niiden suhteen tekevät ja sitten pitäisi olla tällainen lähetyspalvelu, että tällaiset uudet huijaukset sitten lähetetään muille yrityksille, koska vaarana on se, että tällainen huijaus voi mennä markkinointiosastolle yrityksellä tai jonnekin toiselle osastolle ja joku vastaa siihen. Tämä ei välttämättä päädy johtajan pöydälle, vaikka johtaja sitten maksaakin tästä huijauksesta. Meidän tulisi rohkaista pieniä yrityksiä, järjestöjä tekemään näin. Jos he ajattelevat, että he, tässä on jotain lainsäädäntöä tiellä, niin pitäisi löytää joku tie, että tämä pystyttäisiin tekemään. Edustaja Steilerin ehdotus hyödyntää solvittia. Se on tällainen järjestelmä, jota käytetään ikään kuin vastauksena, mutta nyt kun katsoin omaa sähköpostijärjestelmääni, jossa minä lähetän ehdotuksia omaan tietokontaani pk-yrityksistä. Ja aina kun minä saan tällaisen huijauskirjeen, niin lähetämme varoituksen tälle tiedokannalle ja aina saan kiitoskirjeitä yrityksiltä. minua kiittää siitä, että ilmoitin tällaisesta huijauksesta. Joten tämä olisi oikeanlainen tapa toimia. Tästä voisimme keskustella myös yrityspääosaston kanssa, koska heillä on Euroopan yritysverkosto ja meidän pitäisi löytää tällainen verkosto, jonka avulla voimme auttaa yrityksiä äh, ratkaisemaan tällaisia ongelmia. Nyt kun Denisin ajatuksista tämän äh, toteuttamista ovat mielestäni hiukan vaarallisia, jos ajatellaan millaisia ongelmia ne saattavat aiheuttaa verrattuna hyötyihin. Julkista hankinnoista, jos joku on rekisteröity äh, siitä, että hänet on tuomittu harhaanjohtavasta mainonnasta, äh, ja nyt katson Rova Rylenpäin, koska hän on asiantuntija tässä, mutta olettaisin, että silloin tuo äh, perusteella voitaisiin joku jättää hankintakilpailun ulkopuolelle ja erityisesti kun on kyse verotuskysymyksistä, mutta se on kuitenkin täysin jäsenvaltion vastuualuetta. Sitten joukkokanteet. En usko, että yrityksiä voidaan estää toimimasta toistensa puolesta rajat ylittävästikin. Ainoa ongelma, joka tässä on, ja siksi nopea tiedonvälitys on tärkeää, on se, että nämä yritykset vaihtavat hyvin nopeasti toimipaikkaansa meidän täytyy varmistaa, että me nyt keskity aivan liikaa yhteen asiaan. Haluaisin hän laajemmin puhua tällaisesta sopimattomista menettelyistä ja kilpailuvastaisesta menettelystä, kun käsittelimme yleisyödyllisiä palveluja televiestintäpaketissa, niin ajatus siitä, että hyödynnettäisiin kuluttajan oikeuksia tai lähes kuluttajan oikeuksia myös PK-yritysten kohdalla nostettiin esiin. Ja se ehdotus, josta me sovimme ja jonka neuvosto on nyt äm, laittanut asetukseen, niin universaali palveludirektiivissä on määräys, jonka mukana televiestintä yritykset voivat eh, laajentaa näitä määräyksiä koskemaan eh, halutessaan myös joihinkin pk-yrityksiin. Minä aion tehdä täytäntöönpanomietinnön eh, tämän valiokunnan nimissä ja tarkastaa tätä asiaa, koska ymmärtääkseni kukaan ei hyödynnä tätä. Näin voidaan tehdä, mutta se tarkoittaa sitä, että kansallisten viranomaisien seurattava asiaa ja seurattava tilannetta pk-yritysten kohdalla. Tämä kannattaisi mainita tässä kohdin. Tämä oli minun panokseni keskusteluun. Se oli minulta erityisesti, mutta muut kohdat liittyivät edustaja, ne olivat edustaja Viilanin kommentteja, hän on varjoesittelijä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Ei. No sitten ehkä Rova Manfredi voi vastata. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyt lausunto komissiolta vain tässä vaiheessa. Vakuutan, että me todella teemme juuri nyt laajaa EUn kattavaa vaikutusten arviointia tässä asiassa ja voin kertoa teille jo, että tämä tiedonkeruuharjoitus on ollut aika mutkikasta, koska johtopäätökset sen osalta, mitä me näemme, ilmeisesti on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Ja me tiedämme, että monet yritykset eivät edes uskalla valittaa äh, siitä, äh, kuinka usein he ovat joutuneet uhriksi tässä eri tyyppisessä harhaanjohtavassa toiminnassa, kuten itsekin äsken tuossa puheenjohtaja sanoitte, niin että me teemme tätä vaikutusten arviointia, jotta löytäisimme todella kovia todisteita siitä, että tämä on laajalle levinnyttä. Ja tämä mielestämme vahvistaa sen, että tarvitaan toimia. Ja nythän, kuten tässä viime marraskuussa, marraskuussa hyväksytyssä tiedonannossa äh, todetaan, niin aiomme todella tarkastella näitä asioita laajalti ja vastata siihen ajatukseen, että pitäisikö nyt laajentaa tätä direktiiviä myöskin laajemmalle kuin kuluttajan suojelukysymykset. Ja komissio pyrkii nyt tässä takaamaan parhaan mahdollisen suojelun kun kysymys on harhaanjohtavasta markkinointikäytännöstä yritysten välisessä toiminnassa. Tässä on otettava huomioon myöskin se, että ei pidä lähteä liioittelemaan, mutta että kuitenkin suojelu olisi riittävää siellä, missä sitä tarvitaan. Yhdysvaltain malli on ollut tässä pohjana tavallaan, mutta nyt olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että tämä ei vielä olisi ihan sopiva Kenties meitä ajatellen tarvitaan tietysti vielä muitakin vaatimuksia, jotka pitäisi ottaa huomioon. Tästä voimme keskustella varmasti myöhemmin teidän kanssa, mutta tämä tuntuu nyt olevan meidän kantamme tältä olemme sen tiedon pohjalta, keränneet. Sitten mitä tulee siihen, mitä tehtäisiin, jotta paremmin saataisiin toimimaan jäsenvaltioiden välinen rajat ylittävä yhteistyö No, tällä hetkellä olemme harkinneet, että voisimme laajentaa kenties sisämarkkina ähm, tiedon vaihto järjestelmän laajentamista. Siellähän voidaan käydä hallinnollista vuoropuhelua toimeenpanoviranomaisten kesken ja tätä kautta tämä voitaisiin laajentaa. Mutta muutoin kiitokset esittelijälle. Meidän mielestämme tämä on erittäin hyödyllinen mietintö. Se tuo paljon ajattelun aihetta ja odotamme kovasti yhteistyötä kanssanne tässä hyvin vaikeassa asiassa. Good. Well, thank you very much. Well, I, I hope it will be... Kiitoksia. Toivon, että tämä tulee ajallaan, koska tämä, me haluamme mennä tässä eteenpäin ja toivon mukaan sitten voimme antaa teille poliittista tukea. Dennis, haluaisitko vetää tämän yhteen vielä? Kiitos, Makom. Aivan lyhyesti. Meillä varmastikin käydään tästä vielä paljon keskustelua, kun tarkistuksia käydään läpi. Tässä nyt näitä rauhoittavia sanoja. Kun minä puhuin tästä mustasta listasta, niin minä huomaan näistä kommenteista, E, että pitää vielä tarkentaa, että tämän tarkoituksena on auttaa PK-yrityksiä ja monenlaisia muita organisaatioita, jotka näistä, näistä haitallisista menettelyistä kärsivät. Tällainen musta listaus yrityksistä ei ehkä ole kovin tehokas, koska yritykset muuttavat sitten ketterästi nimeään tällaisen tapahtuman jälkeen. eikä se, että miten nämä harhanjohtavat menettelyt, näistä me tulemme varjoistelijoiden kanssa keskustelemaan. Ja nämä Alankomaiden yhteyspisteet, ähm, olen hyvin nähnyt senkin, miten, miten näitä lähestymisiä tehdään. Jotkut menettelyt äh, ovat äh, ovat tietokoneavusteisia ja varmasti tämä Euroopan taso tulee tästä tulee hyötyä. Sitten tämä ryhmäkanneasia on eh, sellainen, että herra Mimika komissiosta on sanonut meille, että komissiolta tulee tästä asiasta ainoastaan suositus. Ryhmäkanneasia kanne on ollut esillä monissa IMKON mietinnöissä. Ja meidän täytyy nyt katsoa sitten, miten tämä asia etenee tarkistusten myötä. Minä suhtaudun hyvin myönteisesti varjoistelijoiden ajatuksiin, jos ne hyödyttävät tätä mietintöä, ja minä uskonkin, että tavoitteista päästään kyllä yhteisymmärrykseen koska tässä on nyt instituutioita tarkoitus suojella ja myöskin PK-yrityksiä, ja minä luulen, että tässä nyt on jo pohjaa yhteisille ratkaisuille. Kiitos. Kiitos tästä. Ja nyt muistutan, että 18.6. tarkistusten täytyy olla esitettyinä. Ja me katsomme, miten tällainen käy, mutta 26.9. yritämme hyväksyä 5.9. on sitten deadlineille todellisille kompromisseille. Ja toivomme, että kesäkuussakin sitten 18. päivä olette käytettävissä keskusteluihin. Ja me tietenkin otamme huomioon kaiken tiedon, mikä tällä tässä vielä tulee asiasta. Kiitoksia teille ja kiitoksia komission tiimille. Sitten me siirrymme eteenpäin mietintöön lausuntoon, jonka me joka on ähm, lakieseen valiokunnalta tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi. Tämä on hyvin tärkeä ehdotus myöskin komissiolta ja minä toivotan tänne tervetulleeksi henkilön, joka on hyvin usein käynyt, Rian Martin Bratz, joka on ollut meillä hyvin usein kylässä. Hän on tekijän oikeuksien osaston johtaja. Ja, ja meillä sitten valmistelijana on Toin Manders ja meillä Fahen Finholzer ovat varjoesittelijöitä sosiaalidemokraateista. Ehkä te edustatte jotakin muutakin varjoesittelijää, en oikein tiedä. Eh, mitähän tässä iltapäivällä sosiaalidemokraattien varjoesittelijä on tapahtunut? Herra Engström on täällä paikalla, hän on eh, esittelijä. Sitten itse olemme Clarkening sijaisena, joten Meillä nyt alkaa olla suurin piirtein kaikki varjoesittelijät paikalle, ainakin nyt raskaan sarjan edustajia. No niin, tässä, tässä oli 200 tarkistusta. mitä hän mieltä olet nyt näistä? Yeah, that's, this shows exactly that it is, uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä osoittaa, että lausunnoksikin tämä on hyvin monimutkainen asia ja on paljon sidosryhmiä ja on vaikea löytää tasapainoa, mutta tiedämme, että kuluttajat käyttävät yhä enemmän rahaa luovaan sektoriin ja toisaalta lisessointi on varsin hidasta ja monimutkaista ja äh, ei ainakaan avointa. Ja olemme kuulleet komissiolta vaikutusten arvioinnissa, että monet äh, tekijät eivät saa edes rahojaan, joten tästä syystä komissio on tehnyt ehdotuksen, joka noin kokonaisuudessaan oli varsin hyvä, ja me keskustelimme siitä viime kuussa ja nyt vielä kaksi viikkoa sitten. Minä tein 50 uutta muuttavaa tarkistusta, joilla halusin parantaa sitä, mitä sanoin. Keskustelin näistä myös komission kanssa, kilpailulainsäädännöstä esimerkiksi. Pyysin yhtä laskua, jotta voitaisiin välttää ongelmia kilpailulainsäädännön kanssa. Muutin tätä jäsenvaltioksi tai alueeksi. Nämä ovat siis teknisiä korjauksia, mutta ajatus on vielä sama. Olen nähnyt hyvin paljon tarkistuksia ja suurin osa niistä ovat varsin hyvin minua tukevia, joten uskon, että pystymme löytämään kompromisseja tai vähentämään näitä tarkistusten määrää, koska ajatus siitä, että sisämarkkinoita mm, tekijänoikeuksien hallinnoinnin parantamista parantanetaan on erittäin tärkeä. Kolme asiasta olisin keskustella. Rajat ylittävä yhteistyö, sitten on tarkistuksia, jotka ovat protektiivisia toimenpiteitä, suojelutoimenpiteitä. On valitettava, että Robert lähti, jossa jätettäisiin audiovisuaalinen sektori ulkopuolelle. Minä halusin esittää kysymyksiä kollegoille, jotka jättivät tällaisia tarkistuksia. Esimerkiksi Sabine Weyer on tehnyt hyvin paljon työtä, kiitoksia siitä. Mutta olen nähnyt joitakin tarkistuksia, joihin olisin halunnut vähän selitystä. Esimerkiksi tarkistus 220. Siellä puhutaan jonkinlaisesta foorumista. Onko tämä vapaaehtoinen järjestelmä vai joku hallituksen liittyvä järjestelmä? Ähm, jos voisitte kertoa meille tästä vähän enemmän. Ja sitten on näin muutamia tällaisia suojelutoimenpiteitä, ja miksi niitä oikein kutsusin, että ovatko ne sellaisia. Ajattelen tässä esimerkiksi tarkistusta 107. Jos me mahdollistamme tämän, niin sitten me emme yksinkertaista äh, nettimarkkinoita eikä markkinoita sen ulkopuolellakaan, vaan luomme 27-28 äh, eri lainsäädännön tasoa ja mielestäni sisämarkkinoilla meidän ei pitäisi toimia tältä pohjalta. Tämä on ainakin minun näkemykseni. Enkä minä kannata sitä, että jätettäisiin sektoria, kuten esimerkiksi audiovisuaalinen sektori ulkopuolella, koska erityisesti kun paljon tekijänoikeuksia käsitellään netissä, niin on hyvin vaikea määritellä jäsenvaltioiden välisiä rajoja. Siksi meillä pitäisi olla mielestäni eurooppalainen lähestymistapa, enkä halua silloin jättää mitään sektoreita ulkopuolelle. Tämä on se, mitä halusin tässä sanoa. Ja aion ensi viikolla järjestää keskiviikkona tai jonain toisena päivänä kokouksen varjoesittelijöiden kanssa, eh, jossa voimme katsoa, löydämmekö kompromisseja eh, tämän päivän selitysten jälkeen. Pyytäisin myös muita kollegoja, jotka ovat jättäneet tarkistuksia selittämään tarkistuksiaan, eh, mitä niillä tarkoitetaan. Ja jos me mm, pystytään valtavirtaistamaan ne, niin se on hyvä juttu. Sitten voimme ehkä ensi viikolla saattaa tämän päätökseen ja äänestää valiokunnassa ja lähettää sen oikeudellisten asioiden valiokunnalle siinä toivossa, että he ottavat huomioon sisämarkkinakysymykset mietinnössään. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Mrs. Kiitoksia, Stervada Hen. Kiitoksia. Minä haluaisin aivan aluksi eh, kiittää sekä komissiota että Zoin Mandersia, koska tässä komission ehdotuksessahan oli hyvin monia asioita, jotka on nyt otettu huomioon ja erityisesti tämän avoimuuteen liittyvien asioiden suhteen ja näiden oikeuksien omistajien suhteen. Ja myöskin sitten näihin monella alueella tapahtuneiden lisensiointiasioiden suhteen. Ja aivan kuten täällä on aikaisemminkin puhuttu, niin asiat on otettu tässä hyvin huomioon, mutta kuitenkin tämä One Stop Shop kysymys. Eh, tämä on vähän ongelmallinen kilpailulainsäädännön takia, kun meillä on näitä oikeuksia ja miten se sitten saataisiin toteutumaan sillä tavalla, kun tässä on esitetty. Meidän täytyisi olla enemmän avoimuutta ja käyttäjien kannalta lisää tietoa ja, ja juuri näistä lisensseistä. Tässä on tietopankkitarve Euroopan laajuisesti ja ehkä ihan globaalisestikin. On tällaisia collective rights management-tahoja, jotka on otettu huomioon, mutta minä toivoisin, että tässä vielä otettaisiin huomioon se, että kaikilla olisi mahdollisuus saada selvää, minkälaiset heidän oikeudet ovat ja että kaikki olisi avoimesti saatavilla. Täällä on parissa kohdassa minun mielestä vielä ongelmia, joista pitäisi keskustella. Esimerkiksi viittaus palveludirektiiviin. Ja meillähän oli vähän ongelmia siitä, miten nämä, nämä sääntelyt on eri maissa toteutettu. Toisissa maissa on enemmän ja toisessa vähemmän sääntelyä. Ja, ja, ja juuri nämä kilpailun vääristymä-asiat nähdään eri tavalla. E, tässä on e, tarkistuksen paikka ja varmastikin pitää keskustella siitä, kuinka me voimme e, tätä erityyppisesti lähestyä, miten tämä lisensiointi tapahtuu kussakin maassa ja minkä, millä tavalla erilaiset oikeudet arvioidaan, minkälaiset oikeudella, oikeudet kullakin kussakin maassa on ja jollakin tavalla tässä pitäisi löytää ratkaisu, joka olisi myös juridisesti pätevä. Itsekin on right, online rights pools, minkälainen tämä pool-mahdollisuus on, tässähän on sellaisia vapaaehtoisia mahdollisuuksia eh, sillä tavalla, että eri tällainen monialueinen alueinen eh, oikeuksien toteutuminen voisi, eh, voitaisiin tehdä ja kuinka näitä oikeuksia sitten hallinnoidaan ja minkälaista yhteistyötä tehdään. Tässähän on aina tietenkin ongelmia tämän kilpailuasioiden kanssa. Ja kuitenkin olisi hyödyllistä se, että helpommin saataisiin tällainen monialueinen lisenssi syntymään. Ja online pools, niin pitäisi olla myöskin selvennystekstissä, mistä, mistä todellisuudessa sitten on kysymys. Mikä myöskin on tärkeää ja hyvä täällä on tämä avoimuus ja nämä arvioivat eh, tahot – Kuitenkin on myös tärkeää se, että jos on taiteilija mm, mm, kyseessä, joka ei siis mm, ole juristi eikä tällaisessa mukana, niin pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, että tällaisetkin ihmiset eh, tulisivat eh, täysin edustetuiksi. Ja juuri näissä arviointitahoissa täytyisi katsoa, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, jos on tällainen suuri julkaisija, niin ettei häntä sitten käsitellä eri tavalla kuin yksittäistä henkilöä, joka omia teoksiaan vie tällaiselle taholle arvioitavaksi. Varmastikin me pääsemme tästä yhteisymmärrykseen ja varmasti rakentavia ratkaisuja löytyy. Um, thank you very much. Um, next, I think. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi Christian Engström. Thank you. Yes, as Ms. as Mrs. saying. Kiitos. Kyllä, kuten aivan sanoitte, kaikki haluamme samaa lisää avoimuutta ja taata sen, että oikeuksien haltijat saavat sen, mikä heille kuuluukin. Ja olen aika varma, että varmasti pääsemme hyvin kompromisseihin. Tässä on kolme tarkistusta jotka ovat aika ongelmallisia. Ne ovat valitettavasti minun jättämiäni, nämä kolme ongelmallista tarkistusta. Eh, it's number 94, 213 ja 242. Niissä on kaikissa sama ajatus. Komission ehdotuksessa sanotaan, että että jäsenvaltioissa luodut kollektiiviset kollektiiviset yhteisvalvontajärjestöt, mutta minä muuttaisin sen, että yhteisvalvontajärjestöt, jotka, jotka ovat aktiivisia jäsenmaissa, ehkä olen hiukan vainoharhainen tältä osin, mutta joka tapauksessa halusin sen näin. Ja, ja tämä voitaisiin lukea tietysti toisellakin tavalla, sillä tavalla, että jäsenvaltiot, jotka ovat aktiivisia, ne haluavat antaa luvan. Ja tämä sitten mutkistaisi näitä asioita. Mehän haluamme tietysti edistää kilpailua valitettavasti. Nämä eivät kyllä huonosti, nämä huonosti muotoilut tarkastukset eivät kuitenkaan mene siihen suuntaan. Olen pahoillani tästä huonosta muotoilusta alun perin. Sitten yleisempiä seikkoja. Tämä yhden luukun palvelu, kun herra Manders tämän ensin kerran mainitsi, niin kuulosti oikein hyvältä ajatukselta, mutta olette molemmat oikeassa. Tämä tuo huolia kilpailun osalta ja meidän täytyy keskustella tästä asiasta. Mitä Ferhöjen sanoi sitä, että ollaan edustettuina näissä kokouksissa. Jos minä olisin näiden kollektiivisten oikeuksien haltija, niin kyllä mieluiten haluaisin, että juristi vaikka minua eh, eh, edustaisi, kuin että se on joku, joka soittaa ihan mahtavan hienosti kitaraa, mutta tietysti nämä ovat nyt tällaisia juttuja. Minä olen jättänyt tähän tarkistukseen, uskon, että pääsen oikein hyvin kompromisseihin tässä että jätettäisiin pois audiovisuaalinen ala. No ei, mielestäni tässä koko sektorissa on tiettyjä ongelmia, avoimuuden puutetta ja näin poispäin. Ja audiovisuaalinen ala, niin kuin mikä muukin ala, sillä ei ole ongelmia ja sillä on sitten väliä, otetaanko niitä vai eikö, ja sitten niitä on ongelmia ja niitä pitäisi sitten parantaa, niin että en ymmärrä, että minkä takia nämä pitäisi jättää pois tai tämä pitäisi jättää pois. Tässä nyt varmasti oli kaikki, mitä halusin sanoa, ja äh, sanon tämä nyt aina, kun minulla näitä puheenvuoro, että minusta kaikkein tärkein juttu tässä, tai tämä tärkein tarkistus on tuohon 12.2 artiklaan, että jos yhteishallinta järjestöt eivät voi olla todellisia oikeuksien haltijoita, niiden täytyy ainakin voida saada rahat tämänhetkinen tilanne on selkeä kannuste siihen, että tällä tavalla ei toimita. Ja jos tätä käytetään omiin kulttuurisiin toimintoihin, niin sehän on ihan kivaa. Mutta tämä kannustaa niitä myöskin siihen, että ne ei ole, etteivät ne ole kovin tarkkoja näissä toimissaan. Jos sitten toimitaan toisella tapaa, niin se kannustaa niitä. Ja äh, Tarkoitushan on saada rahat niille, jotka ovat nämä teokset tehneet, eikä jollekin toiselle, jotka nyt sattuvat olemaan näissä samoissa yhteishallintayrityksissä, niin että sen takia minä haluan aina pitää tätä asiaa esillä. Kyllä. Niin. Orpo-teosdirektiivissä totesimme ja päätimme, että kirjastot ja kulttuuriinstituutit, kuten vaikkapa Europeana, joka digitoi kulttuuriperintöä, laittaa sen nettiin ja on sitten siinä tällainen oikeudenhaltija ja sitten tällainen lapsen lapsi No Lapsen lapsilla pitäisi olla tietyt mahdollisuudet olla oikeuksien haltijoita. Ja minun mielestäni tämä raha, joka on nyt kerätty, niin mielestäni tätä voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen. Ja ihan minä en ollut ihan tyytyväinen tuohon orpoteosdirektiiviin, koska tämä että Euroopan ja Euroopan kulttuuriperintö sitä ja tätä ja niin poispäin, mutta saattaa olla, että se ei nyt ihan mennyt parhaaseen maaliin, mutta toivon mukaan näitä rahoja voidaan kuitenkin käyttää siihen, että kirjastot eivät joudu maksamaan mitään korvauksia. Ja tämä ehkä sitten johtaa loppujen lopuksi positiiviseen lopputulokseen. Tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa, ja odotan kovasti tuota varjoesittelijöiden kokousta. Uh, thank you very much indeed, Mr. Engström. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Engström. Nyt minä toimin varjoesittelijänä. Edustaja McClarkin on meidän varjoesittelijämme. Hän on se, sitä myös oikeudellisten asioiden valiokunnassa, jota hänellä on asiantuntijamassa tässä, kuten muut varjoesittelijät. Haluaisin kiittää tuonne Mannersia erittäin paljon tästä ö, lausunnosta ja hän on ollut varovainen tarkistusten jättämisessä, koska hänen mielestään tämän ehdotuksen perusrakenne on hyvä. Nyt äh, kertaan vain ne asiat, jotka huolestuttavat häntä ja hän toivoo, että esittelijä ottaa hänen tarkistuksensa huomioon. Ensinnäkin hän ei kannattanut sitä, että esittelijä ajatteli äh, poistaa komission alkuperäisen ehdotuksen, joka mahdollistaisi sen, että jäsenvaltio voisi jättää pienimmät oikeuksienhaltijayhtiöt ulkopuolelle. Mm. Ähm. Ei näytä olevan mitään järkeä siinä, etteivätkö tällaiset pienemmät oikeudenhaltijajärjestöt voisi jäädä tämän yleisen määräyksen ulkopuolelle. Toiseksi hän on ottanut, tehnyt muutamia tarkistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa tätä ähm, ylialueellista kollektiivista lisenssiointia ja äh, olisi mahdollista rohkaista teosten käyttöön, äh, oli kyse audiovisuaalisesta toiminnasta tai mistä tahansa. Meidän pitäisi rohkaista tähän. Lisäksi on tehnyt tarkistuksia, kuten Christian Engström sanoi, liittyen määrärahojen keruun sellaisille määrärahoille, joita ei ole jaettu. Pitäisi olla vaihtoehto jäsenten välille määrärahojen jakamista varten tästä varmaan on keskustelu Engströmin ja hänen välillään, mutta pitäisi olla mahdollisuus käyttää nämä määrärahat järkeviä tarkoitusperiä varten. Ja lisäksi on jätetty tarkistuksia, joka mahdollistaa yhteistyötä tällaisten kollektiivisten oikeuksien haltijajärjestöjen välillä niin, että voitaisiin tehdä tästä kollektiivista laskutusta asiakkaille. Tämän aion lähettää tästä kopion näistä kommenteista. Ja nyt pyydän, että Nis de Jong puhuu. Ja näen, että SNDn varjoesittelijä herra Wegenholz on tullut. Tänään hän ei kuuntele minua, mutta toivotan teidät tervetulleeksi. Jos haluatte, niin teillä on puheenvuoro. Teillä ei ollut mahdollista keskustella tai kuunnella keskustelua, äh, koska järjestimme aikataulun uudelleen. Me varmaan unohdimme kertoa teille tästä kyllä teillekin kaksi päivää sitten lähetettiin uusittu aikataulu. Me aloitimme kyllä ihan ää, mm, ajoissa. Nyt ensin eh, edustaja De Jong, te voitte lopuksi ottaa puheenvuoron, niin teillä on vähän aikaa. I must say first of all that uh, we, uh, Kiitos. Aluksi täytyy sanoa, että me eh, tässä Meillä oli tuhansia tuhansia tarkistuksia. Me puhumme monien toimijoiden kanssa. Ja, ja kun tämä sitten eteni, niin olimme hyvin tyytyväisiä siihen, miten tässä edistyttiin. Okei. Okay niin kun tässä nyt vastataan hyvin monenlaisiin tarpeisiin eri puolilta, niin e, sen jälkeen sitten tarkistukseni olivat paljon suppeampia kuin mitä alun perin olin ajatellut. Ja se on tietenkin hyvä asia. Ja kun tein eh, sitten valmistelijan kanssa yhteistyötä ja, ja varjoesittelyiden kanssa. No ensinnäkin tämä soveltamisala, tässä täytyy olla hyvä määritelmä sillä tavalla, että tänne tulee organisaatiot mukaan. Myöskin kaupalliset organisaatiot täytyy olla mukana. Mitä komission ehdotuksessa minun mielestäni ei ollut hyvää, oli se, että, että nämä kaupalliset organisaatiot olisivat ok, mutta sitten ei-kaupallisten kohdalla olisi jotakin ongelmia. On hyvin yleistävää ajatella niin, että jos joku taho on kaupallinen, että siinä ei olisi ongelmia. No tietenkin on, on monia osia. Ensimmäinen osa tästä ehdotuksesta pitäisi myöskin ottaa sovellettavaksi. Sitten toinen asia on, että mu- musiikkiala ja audio, visuaalinen ala ja meille onkin haaste se, että ei ainoastaan mainstream ole edustettuna, vaan meidän täytyy tällaisia pienempiäkin alan toimijoita muistaa. Täällä täytyy olla mahdollisuus investoida tietynlaisiin kulttuurillisiin tai sosiaalisiin toimenpiteisiin on, on erittäin tärkeää, että kaikille organisaatioille tällainen optio on, eikä komission ehdotus näiltä osin ollut tarpeeksi selkeä. Sitten kolmas asia, joka tässä tulikin jo esille, liittyy tähän kilpailulakiin. Kun me yritämme löytää sellaisen ratkaisun, että nämä oikeudet olisivat voimalla laajemmalla alueella, niin kuitenkin täytyy muistaa, että komissio haluaa myöskin kilpailua, mutta nämä kaksi asiaa ovat ristiriidassa keskenään. Juuri tämä, mitä Rova Ferreinen ehdotti, nämä pooling-asiat, ja se ajatus siitä, että täytyy tehdä yhteistyötä, niin se on hyvin tärkeää, koska tällaiset kilpailulait saatavat vääristää tilannetta. Ja tässähän nyt oli siis Mandersin mietinnössä tietty lähtökohta. Me varmastikin löydämme kompromisseja, koska tässä nyt on erittäin hyvä alku keskustelulle. Uh, Mr. Wiedenholzer. Uh, uh, edustaja Wiedenholzer. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn tähän myönteiseen arvioon ja mielestäni tämä direktiiviehdotus on hyvä asia, koska se vie eteenpäin digitaalisia sisämarkkinoita. On mahdollisuus näihin oikeudenhaltija yhdistyksiin ja on paljon oikeusvarmuuden puutetta taiteilijoilla ja myöskin palveluntarjoajille lisäksi tekijänoikeusjärjestöt eivät ole kovinkaan avoimia eivätkä demokraattisia Euroopassa, mitä tulee siis äänioikeuksien jakautumiseen ja tämänhetkinen monimutkainen järjestelmä, jossa on myös innovointia ja kasvua rajoittavia, joten olisi hyvä yksinkertaistaa tämä rajat ylittävällä lisenssioinnilla. Minä halusin lyhyesti puhua tarkistuksistani ja olen iloinen siitä, että muutkin ovat osannut, ottaneet esiin, että vaihtoehtoisten lisenssien käytön pitäisi olla mahdollista, että että oikeuksien haltijoilla pitäisi olla mahdollisuus, miten heidän teoksiaan yhteiskunta hyödyttää, että ei pitäisi olla eri jäsenluokkia, enemmän demokratiaa, enempää mm, äänioikeuksia jäsenille, pitäisi olla selkeät perustelut, jos jonkun jäsenen hakemus hylätään ja syrjintänän mm, kielto pitäisi olla voimassa. Tärkeää on myös, että äh, jäsenyys ja äh, säännöt äh, selkeytetään, koska hyvin paljon epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä tässäkin on jäsenten yleiskokouksen oikeuksia ei saisi rajoittaa ja tilintarkastajan roolia pitäisi vahvistaa, kun on perustellut syyt olettaa, että jotain äh, väärinkäsityksiä, väärinkäytöksiä on tapahtunut. Ja lyhyemmänkin ajan jälkeen, mielestäni kahden kuukauden jälkeen maksuja pitäisi jo äh, suorittaa. Äh, edustaja Ferhain ehdotus on mielestäni hyvä ja on hyvä, kun puhutaan näiden yhdistysten demokratisoimisesta, niin olisi mahdollisuus kollektiiviseen oikeuksien hallinnointiin. Olen kiitollinen esittelijälle hänen hyvästä mm, työstään ja erityisesti nämä ehdotukset, jotka liittyvät tuloihin ja tekijänoikeusmaksujen maksamiseen ja siitä, miten näistä rahoista päätetään. Mielestäni tämä on erittäin hyvä mietintö. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Onko muita jäseniä, paitsi varjoesittäjät, jotka haluaisivat osallistua keskusteluun? Hyvä on. Ja nyt annan puheenvuoron Martin Pratsille, joka antaa näkemyksensä näistä tarkistuksista suhteessa komission alkuperäisen ehdotukseen. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, thank you very much. Uh, ja kiitos. Minä mielelläni käytän puheenvuoron. Aluksi haluaisin aloittaa kiittämällä herra Mandersia tästä työstä ja ponnistelusta. Ja kiitokset kaikille muille jäsenille myöskin näistä 2042 tarkistuksesta tähän komission ehdotuksesta tehtyyn mietintöön. Aluksi haluaisin antaa täyden tukeni joillekin periaatteille, jotka Manders ja varjoesittelijät mainitsivat näissä puheenvuoroissaan, erityisesti kun kysymys on siitä, että on parannettava sisämarkkinoiden toimivuutta tämän direktiivin pohjalta ja juuri tässä asiassa – että on tärkeää myöskin parantaa avoimuutta näissä yhteisvalvontajärjestöissä ja myöskin parantaa sitä, kuinka oikeuksien haltijat voivat osallistua ja olla mukana. Ja tärkeää on myöskin helpottaa lisenssejä ja myöskin käyttäjien elämää. Voisin lisätä tietysti kilpailulainsäädännössä olevissa puitteissa yleisenä periaatteena varmasti voidaan pitää näitä. Tietenkään emme voi odottaa vähempää kuin vain sitä, että sisämarkkina markkinan toiminta parantoi juuri IMKO-valiokunnan toimilla. Nyt tässä varmasti on myöskin hankalampia kohtia, pirun piile yksityiskohdissa, jos näin voi sanoa. Ja jos sopii, niin haluaisin ottaa esille joitakin kohtia, jotka teidän olisi hyvä pitää mielessä, tai ainakin tämä on komission näkemys. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä, kun lähdette nyt pyrkimään sopimukseen näissä eri kysymyksissä, joista tarkastuksia on jätetty. Ensiksi, kun kyse on niistä tarkistuksista, jotka eivät ole kovin sisämarkkinaystävällisiä, vaan ikään kuin eivät kauhean ystävällisiä sisämarkkinoita kohtaan. Herra Engström hyvin urheilulliseen tyyliin jo kertoi, että hän vetää pois kolme tarkistustansa ja komissio kiittää esittelijä tästä, koska todella – tämä aiheutti vähän huolta, kun kysymys oli siitä, että viitattiin valvontatoimien tarpeeseen jäsenvaltioissa ja tässä kysymys olikin aktiivisten toimijoiden toiminnasta. Siis sen sijaan, että lähdettäisiin rakentamaan sisämarkkinoita, niin nyt todetaan, että niitä valvottaisiin jokaisessa yksittäisessä jäsenvaltiossa. Ja mehän yritämme tässä nyt edistää tässä monia alueita koskevaa lisensöintiä, ja tämä ei millään lailla parantaisi tätä asiaa, vaan päinvastoin direktiivi tätä tilannetta vain huonontaisi. Ja tässä mielessä siis... Anteeksi? Ei mikrofonia. Niin ymmärrän tämän. Ja varmasti esittelijä ja varjoesittelijät kenties vielä miettivät näitä kohdemaakysymyksiä muissa tarkastuksissa, mutta esimerkki siitä, mitä olemme keskustelleet tästä asiasta, mutta mitä huolettaa edelleen se, että jotain Äh, kaikkia että tällaisia ajatuksia tulee, siis kaikilla kunnioituksella, kun mitä tarkistuksessa seitsemän on. Siinähän vihjataan siihen suuntaan, että jos tällainen yhteisvalvontajärjestö antaa lisenssin äh, suuressa määrin äh, sen repertuaarille jäsenvaltioissa, niin sitten jäsenvaltion täytyy sitä valvoa, vaikka tuo yritys olisi juridisesti sijoittautunut johonkin muualle Euroopan unionissa on vaikeaa ymmärtää tätä, miksi kysymys olisi suuresta määrästä, merkittävästä määrästä tätä repertuaaria, koska yleensähän kysymys on koko repertuaarista ja jos sitten mietitään, mitä tuo tarkoittaa, niin jos kysymys on vaikkapa siitä, että ranskalainen yhteishallintayritys antaa luvan, ajatellaan vaikka Spotifyta tai Startupia tai jotain muuta, niin silloinhan kysymys on monta aluetta kattavasta lisensoinnista ja sanommeko me silloin sitten, että koska tämä lisenssin käyttö roskarirepertoarin osalta tapahtuu vaikkapa Saksassa, sehän on tosi suuri markkina, niin tarkoittaako tämä sitten sitä, että tässä on merkittävä osuus Ranskan repertoarista, jota käytetään Saksassa, ja ajatellaan vaikkapa sitä tällaista ranskaista yhteisvalvontajärjestöä, joka, jota valvovat saksalaiset, niin että tässä on oltava hyvin varovaisia, koska tämä voidaan tulkita sisämarkkina epäystävällisellä tavalla. Ja tämä varmasti tuhoaa sen tavoitteen, johon me tässä pyrimme. Sitten pari muuta seikkaa vielä. Kilpailulainsäädäntö ensinnä mitään vikaa ei ole kilpailulainsäädännössä, vaan se on hyvää kuluttajille, se on hyvää markkinoiden kehitystä ajatellen. Ja komissio ei halua mitään villiä kilpailua, vaan olemme kalibroineet tämän tarkkaan, koska me haluamme ottaa huomioon myöskin nämä yhteisvalvontajärjestöt, joilla on hyvin laaja äh, repertuaari, laaja äh, valikoima kuluttajia ajatellen, ja tätä me kunnioitamme, mutta joissakin tarkistuksissa oli seikkoja, jotka huolettavat meitä. Emme voi antaa vapaita käsiä äh, näille yhteisvalvontajärjestöille ja sanoa, että tehkää mitä vaan, niin se on ihan ok ähm, näin emme voi tehdä kilpailulainsäädännön näkökulmasta katsottuna 101 ja 102 perustamisopimuksessa, jotka ovat tämän direktiivin oikeusperustia, eivät sitä salli. Ja emmekä myöskään siitä syystä, että tämä ei ole hyvä ajatus. Ja olen täysin samaa mieltä Ferhojenin kanssa tästä, että on hyvin tärkeää, että, että he tekevät yhteistyötä kilpailulainsäädännön puitteissa. Tietysti on paljon mahdollisuuksia toimia, vaikkapa vastavuoroiset edustamissopimukset ovat hyviä. Niitä ei ole milloinkaan haluttu kieltää. Jos sitten halutaan ähm, näiden sopimusten pohjalta toimia äh, erillisillä markkinoilla tai tiettyjen kiinteisiin hintoihin, niin sittenhän kysymys on jostain muusta. Mutta kukaan ei ole äh, sanonut, että kilpailulainsäädännön puitteissa ei voitaisi tehdä yhteistyötä, vaikkapa juuri tämä äh, globaali ähm, tarjonta tietokanta tuli mainittua, mutta emme voi sanoa, että tämä ei sovi kilpailulainsäädännön puitteisiin ja niin poispäin, koska tätä komissio ei voi hyväksyä. Sitten nämä yleisradio tai nämä televisioradiolähettäjät. Me olemme tietoisia kehityksestä ja siitä, kuinka tärkeitä ovat suhteet toisaalta yleisradioyhtiöiden, julkisten yleisradioyhtiöiden ja toisaalta näiden kollektiivisten valvontajärjestöjen välillä. Ja tämä liittyy artiklan 34 esityksessämme. Tietyt käyttäjät, kuten Simul, Casting tai joku tällainen alkuperäistä lähetystoimintaa, alkuperäistä lähetystoimintaa liittyvä toiminta voi jatkua olemassa olevan järjestelmän puitteissa. Toisin sanoen tässä ei tarvita samoja teknologisia tai laatustandardivaatimuksia kuin mitä tulee tähän monetalot kattavaan lisensointiin, mutta emme aio myöskään laajentaa tätä tarkistusta 30, 43. Miksi pyrkisimme huonontamaan vaikkapa avoimuutta, jos lisenssit annetaan kuitenkin näille lähetystoimijoille, kun ne tekevät itse asiassa aivan samaa toimintaa kuin vaikkapa jotkut muut tekevät. Tässä komissio jälleen kerran neuvoo tai ainakin ilmaisee huolensa sen osalta, että pitäisi pyrkiä välttämään tätä tietä. Sitten tässä on joitakin tarkistuksia ja tämä liittyvät artiklaan 5, joka on hyvin tärkeä artikla ja äh, ilmeisesti siinä halutaan rajoittaa haltijoiden oikeuksia, mutta tätä direktiiviä ei voida tehdä sillä mielellä, että tämä tuo vähemmän vapautta haltijoille, vaan haluamme antaa lisää joustavuutta, enemmän valinnanvaraa ja kuten sanoin aikaisemmin, meidän täytyy myöskin pitää mielessä yhteisvalvontajärjestöjen edut ja löytää tasapaino, kuten sanoin aikaisemmin, vaikkapa 114 tai 115 tarkistukset ovat tässä mielessä ongelmallisia. Arvoisa puheenjohtaja, viimeinen kommentti vielä, mitä tulee kaupallisiin toimijoihin – tarvitaan selvyyttä, mistä puhutaan, kun puhutaan kaupallisista toimijoista. Heitä on hyvin monen sorttisia. Esimerkiksi tällaiset esi- esiintyjien agentit, he ovat kaupallisia toimijoita, on yrityksiä, jotka auttavat esiintyjiä tai tekijöitä toimimaan. Herra Mändys, varmasti tunnette kuita heistä, koska he ovat teidän, sinun maassa, teidän maassanne. Ja he tekevät hommansa ja sen sijaan, että esiintyjä joutuisi sen tekemään. He valvovat sitä, että yhteishallintajärjestöt toimittavat heille tulonsa niin että se, että laitetaan nämä toimijat kaikki saman korin, olisi virhe ja että näitä kaikkia pidetään samanlaisina sen sijaan, että mietitäisiin vaikkapa määrävää asemaa tai tiettyjä yksinoikeuskysymyksiä se, että kaikki laitetaan tämän saman, tähän samaan koriin, niin se vaatii vähän varovaisuutta, koska tietysti halutaan luoda yhtäläiset toimintamahdollisuudet, mutta sitten silloin on tähän kategoriaan otettava ne ihmiset ja toimijat, joilla on samat toiminnan profiilit ja sitten taas toisaalta on laitettava erilleen ne, joiden profiilit, profiilit markkinoilla ovat erilaisia. Tässä siis jotakin huolenaiheita. Ja jälleen kerran haluan toistaa kiitokseni erinomaisesta työstä täällä valiokunnassa. Ja komissio, kuten aina, on käytettävissänne, jotta voimme keskustella yksityiskohtaisemmin näistä kommenteista. Kiitokset. Good. Well, thank you very much um, for that very comprehensive... Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Edustaja Mandas, onko teillä mitään lisättävää? Ja sitten keskustelemme aikataulusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä vaikuttaa seuraavan mietinnön aikatauluun. Niin, tiedän kyllä, mutta puhun lyhyesti. Näen tässä joitakin mahdollisuuksia. ensimmäisen tämä yhden pisteen yhteyspaikka, mukaan lukien tämä online right pool. jossa on vapaaehtoista yhteistyötä, niin sitten se on hyvä ei tällaista yhteistyön valvontaa, se on eri asia. Tässä voimme varmaan löytää ratkaisun sitten Kristianilla hyvin eh, hauska esitys. Kiitos siitä, että vedit pois tarkistuksesi. Sitten Malcolm halusi vain selvittää, miksi minä itse asiassa poistin nämä pienimmät eh, oikeuksien hallintayhtiöt eh, siksi, että mikä riski tässä on, jos sanotaan, että jätetään pois nämä pienet niin vaarana on, että suuret yhtiöt jakautuvat pieniksi yhtiöiksi ja sitten ne voivat ikään kuin kiertää tämän lainsäädännön ja lakimiehenä minä sanoisin, että tämä pitäisi olla selkeää, mutta oikeudenmukaista. Siksi minä poistan tämän. Sitten rahaston Vastustan sitä, koska se on kannustin pitää noista rahoista kiinni. Kuka niitä pitää, kuka niitä valvoo, mitä niitä käytetään vai tarvitsemmeko toisia organisaatioita siksi. Minä vastustan sitä, että luodaan rahasto rahojen hallinnoimiseksi. Ja ehkä meidän pitäisi löytää joku äh, tavoite, mihin se käytetään. Sitten järjestön demokraattinen taso, herra Weizenholzer ja myöskin Sabine ja muut kaikkikin. Meidän pitäisi parantaa sitä, mutta toisaalta kyse on vapaaehtoista järjestelmästä, johon artistina voi osallistua, ja jos ei pidä siitä, miten tuo järjestö toimii, niin sitten voi valita jonkun toisen Mielestäni tämä voi olla mahdollista tämän ehdotuksen kautta niin, että eh, teoksen tekijällä on oikeus valita, minkä hallinnointijärjestön se ottaa eh, oikeuksiensa hallinnointia varten. Ja näiden eh, tulisi helpottaa tekijöiden tilannetta eikä niinkään valvoa niitä, joten meillä on paljon mahdollisuuksia kompromisseihin. Haluaisin pyytää varjoesittelijät ensi keskiviikkona, jos vain mahdollista, kokoukseen tunniksi puoleksi toista, jotta voisimme katsoa, millaisia kompromisseja voimme saada aikaa näissä tarkistuksissa. Jos tämä teille sopii, niin sitten lähetän kutsun ja sanon, että missä ja milloin tarkkaan tapaamme. Sopiiko, koska haluan tehdä yhteistyötä ja jos vain mahdollista, haluaisin hyvän ehdotuksen, jota kaikki tukevat. Jopa komissio voi elää sen kanssa. Kiitoksia. Okay, well, um, assuming... Hyvä on, olettaen, että että tuo työ on menestyksekästä, niin meillä on mahdollisuus sitten tarkastella noita kompromisseja 17. kesäkuuta, ja sitten meillä on äänestettävä 18. kesäkuuta, koska oikeudellisten asioiden valikunta äänestää 9. heinäkuuta. Joten 17. kesäkuuta asti teillä on aikaa tehdä kompromissitarkistuksia, kun olet kerran noin energinen, ehm, ja rento, niin varmasti tulet saamaan elegantteja kompromisseja ilman ongelmia. So Kiitos näistä kehuista. Kiitos oikein paljon kaikille varjoesittelijöille tässä asiassa ja e, komission edustajalle. Nyt menemme toiseen e, Ramandersin mietintöluonnokseen. Hän on ollut hyvin kiireinen. Tämä on lainsäädäntömietintö, jossa me olemme vastuuvaliokunta. Kuunteletko esittelijä? Edustaja Manders, kuulen nyt teidän täytyy nyt kuunnella, kompromisseja on tehtävä myöhemmin, ei nyt, koska olet esittelijänä tässä seuraavassakin kohdassa. Me löysimme juuri kompromissin tästä aikataulusta. Now so, yeah, I Niin, en minä vielä ole antanut sinulle puheenvuoroa. Halusin vain toivottaa tervetulleeksi herra Gohan. Hän on täällä, kyllä, komissiosta. Kiitoksia ähm, markkinapääosastolta markkinaintegrointi ja täytäntöönpano. Mielenkiintoista, että tämä on päätynyt teille. Tämä on ehkä vähän tällainen orpo-ehdotus. Aa, te olettekin yrityspääosastosta. Tässä luki väärin tässä paperissani. Tässä on kyse toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla. Ja kollegat muistanevat, että tämä oli yksi kansalaisten päähuolenaiheita ja turhautumisen syitä sisämarkkinoilla, kun pyysimme Michel Barnierta tekemään asiakirjan tästä ja siitä keskusteltiin myös sisämarkkinafoorumissa. Komissio on seurannut tätä asiaa ja meidän täytyy nyt antaa mielipiteemme tästä ja myöskin toteuttaa tämä mikä mielestäni tarkoittaa myös, että täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot hyväksyvät ja noudattavat tätä. Joten kuulemme nyt edustaja Mandelsilta, miten hän aikoo tämän tehdä. Joten jos hän nyt esittelisi meille mietintönsä, niin sen jälkeen eh, muut varjoesittelijät voivat puhua. Herra Karas on täällä, anteeksi, että joudut odottamaan. Eh, Rova Steiler, Rova Ryyle ja minä olen täällä, herra Hennellä ei ole täällä. Täällä näyttää olevan paljon varjoesittelijöitä joka tapauksessa, joten tuon sinulla on puheenvuoro. Thank you. How important can... Kiitos. Niin tärkeä torstai-iltapäivä. Kiitoksia. Minä olen jo kirjoittanut tämän tekstini. Täällä on monenlaisia asioita mukana. Minun mielestäni esimerkiksi on tärkeää, että ajoneuvo on rekisteröity siellä, missä sitä käytetään. Tämä pitää järjestää ja sitten tällainen näin myöskin ajoneuvoa voidaan valvoa. Ja koska on erilaisia käytäntöjä verotuksessa ynnä muussa. Ja sitten loppujen lopuksi, no mitäs täällä nyt tapahtuu? Tässä nyt tällainen orpopuhelin soittelee Tämä on varmastikin nyt tämä Webstream-asia, mikä tässä... Ah, niin, se on nyt sitten sen takia, kun, kun sinä siinä puhut. Siis lopputavoite, mm, mihin pyritään, siihen ei nyt näin helpolla päästä, mutta nykyisellä meidän on tarkoitus siis eh, saada tämä eh, rekisteröintiasia kuntoon sillä tavalla, että tähän tarvitaan tietopankkia, eikä sillä tavalla, että näitä kansallisia tietokantoja pitäisi muuttaa, vaan että eucaris järjestelmällä saadaan nämä eri tietokannat yhdistettyä eurooppalainen tietokanta, joka tarkoittaa sitä, että kaikki kansalliset tietokannat yhdistetään. Jos tähän päästään, se on hyvä tulos. Ja sitten täytyy olla ihan selvää se, että jos ajoneuvoa ei ole hyväksytty yhdessä maassa, niin mitä, mitä silloin, miten silloin toimitaan, että siitä tulee tieto. Tietenkin myöskin liikenne, liikenneyrityksiltä on tullut monenlaisia näkemyksiä. Heillä on yrityksiä tai toimintaa eri maissa ja heillä on omat tarpeensa. Kansallinen lainsäädäntö on siis kussakin maassa olemassa eikä sitä ole tarkoitus muuttaa sitä, mutta tietenkin voidaan myös valita kansalliset värit, mitkä ne kussakin maassa sitten ovat. Meillä on valkoinen ja punainen esimerkiksi mm, Belgiassa. Ja sen minä haluan sellaisen tuloksen, että voidaan itse, voidaan itse valita nämä värit ja liikenneyhtiöille tämä asia on tärkeä. Me olemme tätä tehneet Alankomaissa, mutta minä haluan osoittaa olevani eurooppalainen. No sitten tällainen väliaikainen rekisteröintitodistus. Saksalaiselta järjestöltä E, joka on siis autonomistajien organisaatio. Sieltä olemme kuulleet, että monenlaisia ongelmia asiassa on. Meillä täytyy olla tällainen yhteinen tilapäisrekisteri, e, kilpijärjestelmä sillä tavalla, että kaikki valvovat e, tahot näkevät heti, että auto on väliaikaisrekisterissä ja se tunnistetaan sen perusteella. Mitä sitten myöskin kuulemisen perusteella meidän täytyy tehdä, niin on torjua petoksia. Miten se voidaan tehdä? Me voimme käyttää näitä älykameroita, joita on olemassa, mutta voimme myös eh, käyttää myöskin näissä rekisterikilvissä tällaisia älykortteja, Ja tällä pitäisi olla tällainen siru jokaisessa kilvessä, josta voidaan se tunnistaa. Eli jos kun auto on jossakin, siis, niin näiden avulla voidaan yhdistää ajoneuvo siinä olevaan rekisterikilpeen ja sillä tavalla petoksia voidaan torjua. Tämä auttaa, auttaa tietysti monella tavalla, koska sitten aina huomataan, minkälainen, mikä näistä kilvistä on varastettu. USA ja Kanadan rajalla tällainen järjestelmä on jo käytössä. Se ei ole kovin kallis järjestelmä, olen huomannut, että se olisi noin euron verran per ajoneuvo. Minun mielestäni on tärkeää se, että meillä on yhteiset tällaiset katsastusmääräykset. Jos vaikka ostaa auton Saksasta, niin se on hyväksytty seuraavan vuoden ajaksi liikenteeseen, niin silloin ei tarvitse sitä uudestaan enää katsastaa toisessa maassa. Siinä tulisi liikaa hallinnollista taakkaa e, enkä halua tällaista harmonisoitua katsastusmenettelyä, vaan haluan sen, että kaikki katsastukset hyväksytään toisissa maissa. Ja jos sitten vaikka on Espanjassa mm, kolme kuukautta ja haluaa sen siellä sitten tarkastuttaa, niin niin sitten se tulee tähän Euroopan laajuiseen tietopankkiin ja kaikki näkevät, missä auto on tarkastettu. Tämä on tämä yleiskatsaus tilanteeseen. Minulla on tietenkin tähän jo aikataulu, mutta kuitenkin olisi mukava kuulla varjoesittelijöitä, mitä mieltä he ovat tästä ehdotuksesta. Niin Karasse oli täällä myöskin. On, on hyvä, että meillä on varjoesittelijöitä ja sitten meidän täytyy näitä erikoiskilpiäkin myös jotenkin käsitellä ja haluan kuulla, mitä mieltä muut ovat. Good. Right. Well, let's hear from the shadows. Yeah, professional vehicle registrations are included. Kiitos. No sitten kuunnellaan eh, varjosittelijöitä. Ammattiautojen eh, rekisteröintiehdotus on komission ehdotuksessa mukana. Nyt eh, Sitä Karas, sitten Styler ja Ryyle ja minä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Mandersia hienosta valmistelutyöstä tässä äh, tämän asiakirjan parissa. Tämän mietinnön kautta me olemme äh, ryhtyneet käsittelemään yhtä kuluttajien ja kansalaisten suurimmista huolenaiheista pitävät sitä yhtenä 20 suurimmasta huolenaiheesta ja siksi tämä este sisämarkkinoilla on poistettava. Se on kuluttajaystävällistä ja helpottaa myös menettelytapoja. Minä en nyt halua käsitellä kaikkia kohtia. Minulle on tarpeen että kaikki kiellon syyt ovat avoimia ja selkeitä. E, Ajoneuvo tulisi rekisteröityä siellä, missä sitä eniten käytetään. E, Tämän rekisteröinnin pitäisi olla helppoa. Meillä pitäisi olla turvallinen tietopankki ja Eukaris-järjestelmä hyödyttää tässä. E, meidän on katsottava, että kaikki porsaanreijät suljetaan, petokset ja veronkierto on pystyttävä välttämään. Mielestäni silloin, jos ei oikealla tavalla tai riittävän nopeasti tätä rekisteröintiä siirretä, niin silloin pitäisi olla myös rangaistuksia. Tällä hetkellä tuo aika on kuusi kuukautta. Vielä on eri aspekteja arvioitava. On sekä argumentteja, jotka puoltavat lyhyempää määräaikaa, toiset pidempää määräaikaa on myös katsottava, että mitä ajoneuvolle tapahtuu silloin, jos rekisteröinnin siirtoa ei myönnetä jotta ajoneuvot, joilla ei ole selkeää rekisteröintiä, eivät liiku maanteillä, koska kysehän on myös liikenneturvallisuudesta ja rekisteröinnin tarkistamisesta, mutta mielestäni mietintö on hyvä pohja. Kiitän tästä valmistelutyöstä. Mr. Styler. Edustaja Styler. Thank you and thank you to the... Kiitos kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille. Komission ehdotus on tervetullut. On tärkeää, että meillä on harmonisoitu ja yksinkertainen lainsäädäntö ei pelkästään vain kun ajatellaan käytäntöä ja kuljettajia, vaan myöskin sisämarkkinoita ja rajat ylittävää ajoneuvorikollisuutta. Tämä mietintö on hyvä. Monesta asiasta voimme olla samaa mieltä minimivirallisuudet uudelleenrekisteröinnin osalta esimerkiksi ovat hyvä juttu ja 4,1 artikla myöskin. Tässä puhutaan muista maista ja näistä rekisteri kilvistä ja siitä, että ainakin Skotlannissa jotain tällaisia poistoja voisi tulla. No se ei ole meistä hyvä ajatus, mutta kuitenkin tämä kuuden kuukauden aikajakso on kenties vähän liian pitkä olisi hyvä, että jos toiseen jäsenvaltioon pysyvästi ajoneuvo seurataan, niin silloin se pitäisi uudelleen rekisteröidä, erityisesti jos sillä on vaikka jotakin vaikutusta turvallisuuskysymykseen tai muuhun tällaisiin, jos sitten lyhyt aikajakso tulisi kysymykseen, niin se saattaisi johtaa sitten valmisteverokysymyksiin. En tiedä, johtaako tämä direktiivi suoraan veronkiertiin, jos ajatellaan sitten auton rekisteröintivelvoitteita, niin tietysti ajoneuvojen tietojen kerääminen on tärkeää. Tämä liittyy liitteeseen yksi ja erityisesti tämä direktiivin tarkoitushan on yksinkertaistaa kansalaisten menettelyitä. Useat jäsenvaltiot mukaan lukien Iso-Britannia vaativat tiettyjä vakuutuksia, kun kysymys ajoneuvojen uudelleen rekisteröinnistä, mutta tämä mielestäni kuitenkin on huono asia mielestäni. Hyvä tieturvallisuus on ykkösasia. Mitä tulee sitten näihin rekisterikylpiin, yksittäisiin rekisterikilpiin, mielestäni olisi hyvä, että jäsenvaltiolla olisi tällaiset omat rekisterikilpensä, ja tästä myöskin kuluttajat ovat mielellään, ja äsken juuri mainitsin tuossa Skotlannin tilanteen ainakin, minä haluan, että äh, meillä on paikalla nämä omat kilvet siellä, mutta sitten tämä tämmöinen merkintäjärjestelmä, jotta, käytetään, jotta vältetään petokset näiden rekisterikilpien osalta. Mielestäni tämä on tärkeä asia. Ja sitten yhteen, yhteen sopivuus ja toimivuus on hyvin tärkeä asia jos ajatellaan vaikkapa nykyistä CARS-järjestelmää, tässä toimivaltaiset viranomaiset voisivat pyrkiä takaamaan parempaa turvallisuutta teistämme äh, tai teillä, ja tämä on hyvä asia. Kiitokset vielä kerran tästä Äh, ja toivon mukaan nyt lähdemme sitten näitä kompromisseja tässä yhdessä muovaamaan. Kiitoksia edustaja Rys. Mm, yritän puhua lyhyesti, mutta haluaisin kiittää esittelijää, koska hän on todellakin nostanut esiin kaikki asiat, myöskin tämän vastuuvakuutuksen, josta puhuitte edustaja Steiler. Komission ehdotuksessa se ei ollut vielä, mutta edustaja Manders otti sen tähän, samoin kuin tähän yllättävää kyllä myös huomioi nämä ympäristö alueet. Hän oikeastaan ottaa kaiken mukaan, minkä sinne mukaan voi ottaa. Minua kiinnostaisi vielä, mitä komissio näkee tämän EU-kariskysymyksen Mielestäni idea on hyvä, mutta ehkä komissiolla on jotain sanottavaa siitä. Muuten tämä on kokonaisuudessaan hyvin onnistunut mietintö ja odotan kovasti jatkoyhteistyötä. well, thank you very much. Well, I was going to say in connection with the number plates that Mr. Manders has included, it's been characteristic. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Manders on ollut hyvin värikäs vastauksessaan. Haluaisin vain vähän laajemmin sanoa asiasta. On erittäin tärkeää, että edistymme tässä asiassa, koska tämä on todella turha ja turhauttava rajoitus kansalaisille. Mutta pieni varoituksen sana, edustaja Manders ja jotkut hänen ehdotuksensa, koska hän halu, jos haluamme, että tämä edistyy nopeasti, niin tämän täytyy olla yhteensopiva jäsenvaltioiden olemassa olevien kykyjen kanssa. Siis ajatus siitä, että tämä olisi jonkinlainen eh, askel, jotta voitaisiin ottaa käyttöön pan-eurooppalainen paperiton ajoneuvon rekisteröintijärjestelmän netin kautta, niin se on täysin ehm, Äh, ristiriidassa sen kanssa, että tämä asia saataisiin nopeasti äh, käyttöön ja ajatus eurooppalaisista rekisterikilvistä ja muista. Tuon on hyvin äh, innovatiivinen ja ottaa asioita mukaan mietintöihin, mutta minun mielestäni meidän pitäisi varmistaa, että pidämme kiinni kaikkein yksinkertaisimmista perusehdotuksista ja otamme tämä käyttöön mahdollisimman pian, koska sitten kun tämä on käytössä, niin sitten on mahdollisuutta tehdä lisää yhteistyötä. Joten tässä kontekstissa meidän pitäisi ensin sanoa komissiolla, koska tämä on komission ehdotus. Ensinnäkin tämä mielestäni on täysin sopimaton tapa ottaa käyttöön standardimuodot äh, rekisteriasiakirjoihin. Meillä on tällainen perusformaatti rekisteriotteisiin jotta tämä toimisi, niin me emme oikeastaan tarvitsisi tätä, vaan ainoastaan sen, että järjestelmät keskustelisivat keskenään. Ja Eukaris tietokannasta tiedämme jo, koska te järjestitte hyvin informatiivisen ja mielenkiintoisen kuulemisen tästä aiheesta, jonka takia ihmiset kiinnostuivat tästä yhä enemmän, koska hyvin monet kiinnostavat tekijät nousivat esiin. Se, että tämä tulee ainoastaan edistymään, jos olemassa olevia tietoja vaihdetaan, nyt sanon tämä komissiolle, että toteutetaan tämä. Jos me haluamme tämän käyttöön nopeasti, tekin haluatte tämän käyttöön nopeasti, niin toimitaan nyt siltä pohjalta, mitä meillä on nyt. Ja pannaan jäsenvaltiot toteuttamaan tätä, koska kun ne sitten toteuttavat tätä, niin sitten pystymme ryhtymään myös muihin toimiin. Siksi yhdistän tämän myös vuosittaisen ajoneuvotestaukseen. Me teimme tarkistuksia, jotka vastuvaliokunta tulee hyväksymään ajoneuvokatsastus vastavuorosta tunnustumisjärjestelmästä. Ja yrityspääostolle halusin sanoa, että on tärkeää, että otatte tämänkin huomioon, koska muuten tämä harmittaa kansalaisia – Tämä moottoriajoneen testausjärjestelmä on tärkeä osa tätä jokaisella jäsenvaltiolla on ehtoja siitä, miten ajoneuvoa pitää katsostaa, mm, esimerkiksi silloin, kun ne ovat vaurioituneet ja niin poispäin, niin on yhteisiä määräyksiä. Tästä meidän pitäisi ottaa tämä huomioon samoin katsatukset vakuutusta varten ovat tärkeitä. Eräs asia, joka ette ottaneet tänne, jota meidän pitäisi tarkastella, on vaatimus kirjata ylös kilometrimäärät. Ja tämä on vakava asia, koska yksinkertainen rekisteriotteen kilometrimäärän varmistaminen verrattuna auton kilometrimäärään, niin tällä tavoin pystytään tarkistamaan, että kuljettavatko ihmiset autoja tois, maasta toiseen myydäkseen siellä niitä kalliimmalla. Joten kyllä minä hyväksyn Mandersin ehdotuksen muutamalla varauksella – koska minä haluaisin varmistaa, että annamme jäsenvaltioille hyvin vähän mitään vastustettavaa niin, että tämä asia saadaan käyttöön ennen vaaleja. Tämä on teidän tehtävänne esittelijä, että tämä saadaan aikaa mahdollisimman pian, eikä meidän tarvitse tehdä kovinkaan paljon kompromisseja komission ehdotukseen mutta teidän pitäisi olla varovainen, että te ota käyttöön liian monimutkaisia uusia ehdotuksia, koska sitten tämä asia ei etene nopeasti. Kiitoksia. else? So, all right, we'll be on the case, Mrs. Galpelt, shortly. Edustaja Galpeltsin asia tulee pian. Halusitteko tekin sanoa vielä jotain? Chair, um... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin jakaa eräitä tietoja asiasta. Minä olen valmistellut Siis emme ole vielä teidän kohdassanne. Um, I was going to invite uh, Mr. Gorka from D- Sitten yrityspääosaston edustaja, hän saa nyt puheenvuoron, minkä jälkeen sitten Manders vielä voi puhua. Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitos um, Join Manders uh, tästä mietinnöstä. Me tuemme kaikkia parannuksia, joita on tehty tähän komission ehdotukseen. Tarkoituksena on parantaa tieturvallisuutta. Ja mikä täällä on jo sanottu, niin tässä on tarkoitus helpottaa kansalaisten elämää Euroopan unionissa. Olen iloinen siitä, että tämä komission ehdotus saa valiokunnassa tukea. Kuten ehdotuksessa on, niin tässä on tarkoituksena se, että jäsenvaltiot voivat vaatia rekisteröintiä, jos henkilö asuu maassa, josta on kyseessä. Ja olen iloinen, että tämä ajatus on täällä. Artiklassa kolme on joitakin muutoksia, jotka sopivat meille, mutta näin kokonaisuutena meille nämä perusperiaatteet on hyvä, että ne ovat täällä mukana. Muutamia johdonmukaisuuteen liittyviä asioita on täällä joihin haluaisin kiinnittää huomiota. Rekisteröintitodistus on siinä määritelmä, joka on erässä toisessa lainsäädäntövälineessä 937 Ja tämä todistusasia on ollut esilläkin, esillä yhdessä toisessakin lainsäädäntöhankkeessa, joka on saman aikaan vireillä, joten me haluaisimme pitää sen tällaisena kuin se ehdotuksessa on ollut. Sitten näistä verotusasioista. Me tuomme kaikkea sellaista, joka torjuu rikoksia ja rekisterikilpien ja ajoneuvojen petollista käyttöä. Olisi hyvä, jos tätä käytettäisiin käytettyihin autoihin tai jo rekisteröityihin autoihin, mutta mielestäni olisi parempi, jos mietittäisiin tämän käyttöönottoa kaikkien rekisteröityjen autojen osalta. Ja, ja myöskin uudelleen rekisteröinnin yhteydessä, eikä pelkästään ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä. No mihin tämä keskustelu nyt sitten etenee? Kuten täällä on sanottu, täällä saattaisi olla vaatimuksia, jotka kohdistetaan jo tietyssä maassa oleviin rekisteröityihin autoihin. Komission mielestä on hyvä, että asiasta keskustellaan jatkossakin ja me seuraamme, kuinka asiat valiokunnassa etenevät. Mr. Manders, just to wind up. Manders vielä loppuun Hyvin lyhyesti. Kiitos tuesta useimmissa asioissa. Haluan sanoa, että tämä vakuutusjuttu on mukana. Samoin myöskin tuo kilometrimäärä on mukana tuossa liitteessä. Ja haluan vain todeta, että mikä se nyt olikaan tämä tämä yhteinen formaatti tässä rekisteröinnissä että se on tunnistettavissa ja luettavissa kaikkialla Euroopassa, niin kuin passi. Tämä on ajatus tässä. Sitten tuo määritelmä omistajasta. Minä kuuntelin tuota kuulemistilaisuutta silloin kesäkuussa, että on tällaisia liisausyrityksiä. Mm, kuka on omistaja, onko se käyttäjä vai tämä liisaava yritys? No, jos te odotte sitä, että pidetään sillä tavalla, kun se oli 9937, niin ok, mutta haluan vain parantaa tätä juridista tekstiä. Eh, tästä varmasti voimme vielä keskustella. No, tämä tässä kysymys, tässä asetuksesta on kysymys uudelleen rekisteröinnistä. Olen iloinen siitä, että olette tyytyväinen tekstiin, mutta tässä äh, uudelleen en voi vaatia veroja kaikille rekisteröinneille ja autoille. Olen iloinen siitä, että jos kopioitte tämän ja sitten muutkin direktiivit ja asetukset tästä hyötyvät, koska mielestäni meidän pitäisi käyttää kaikki uudet mahdolliset tekniikat, jotta voitaisiin välttää petokset ja että myöskin kaikkien elämä helpottuisi. Sitten nämä numerokilvet. En vaadi yhteisiä numerokilviä Eurooppaan, koska tämä kansallinen tunnus on jo kaikessa lainsäädännössä läsnä. K voi olla tietyissä kilvissä, mutta joka tapauksessa yhtenäinen näky on tärkeä. Sitten ai, ajan, ai, ai, aikataulu 6. kesäkuuta tarkistusten määräaika on silloin ja olen iloinen, että kollegat voivat sitten lähettää ainakin minimimäärän näitä tarkistuksia. Ja sitten tarkistuksia tarkastella 27. kesäkuuta ja katsotaan sitten, josko päästään kompromisseihin heinäkuussa ja sitten äänestettäneen täällä valiokunnassa kenties joskus heinäkuun puolella. Kiitokset. Voisin ehkä selventää paria seikkaa, tai komissio ehkä voi tässä auttaa myöskin. puhutte formaateista. Käsittääkseni on olemassa jo yhteinen formaatti rekisteröintiasiakirjaa varten. Olemassa oleva tällainen formaatti jo, niinkö? Well, that was the question I was going to ask. No tämä oli ainakin kysymys, jonka haluaisin esittää komissiolle. Mielestäni yhteinen formaatti on olemassa, koska minulla sellainen on. No, no, but the, what I just clarified, there are some issues which are... No se, mitä tässä juuri selvitin, on se, että on um, monia asioita, jotka ovat uh, monissa jäsenvaltioissa pakollinen pakuutus, uh, rekisteröinti, Eh, asiakirjan muoto, mutta näin ei välttämättä ole kaikissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi EUCARS, sitä käyttää 16 jäsenvaltiota, mutta meillä on 28 jäsenvaltiota EUssa, joten siksi haluamme laajentaa tätä koko EUn alueelle. Indeed, the, the format of the registration certificate is... Niin, tämä formaatti itse asiassa on 1937 direktiivissä jo, ja Tämä pitää sisällään niin pakollisia kuin vapaaehtoisiakin elementtejä. Jäsenvaltiot voivat siis ottaa tämän formaatin käyttöön, mutta niiden ei ole pakko. Yes. Kaikki jäsenvaltiot siis käyttävät tätä samaa formaattia. The... Kyllä, ja on joitakin pakollisia seikkoja, jotka on joka tapauksessa otettava siihen. No selvä. Siis tarkoituksena on siis kai laajentaa näitä pakollisia elementtejä, niinkö tässä ehdotuksessa? niiden käyttöä. We are basically following... Itse asiassa me seuraamme sitä, mitä tapahtuu tuossa direktiivissä. Jos muutoksia tulee direktiiviin 1937, niin sitten varmasti kopioimme ne tähän tai ainakin näitä muutoksia siis seurataan tässäkin asetuksessa. Me pidämme yhteyttä ja me keskustelemme tästä. Tässä ei ole mitään ongelmaa, jos se kerran on olemassa, mutta se, että toiset asiat ovat pakollisia ja toiset vapaaehtoisia, niin täällä saattaa tulla monenlaista mukaan. Meidän pitäisi varmasti keskittyä tähän nykyisen järjestelmään sen sijaan, että lähdemme sitä kovasti kehittelemään. No niin, kiitokset kaikille. Tämä oli hyvin vilkas keskustelu aiheesta, jota ei ehkä ensi näkemältä niin mm, kiinnostavana pitäisi näin torstai-iltapäivänä, mutta sitten mennään vielä budjettikysymykseen. Tämä on hyvin kiinnostava asia myöskin. Rova Kalpelch on saanut valitettavasti nyt odotella tässä. Ryyle ja minä olemme kenties ainoat varjoesittelijät. Minä en itse asiassa ole virallisesti varjoesittelijä, mutta yritän tällaisena sellaisena toimia. Kenties kerrotte, missä olemme budjettikeskusteluissa tällä hetkellä. Ja meillä on myös tulkkausteita varten, joka nyt siellä tulkit asettuvat asemiinsa niin, että voitte käyttää puheenvuoron äidinkielellänne. No okei. Okay. <laughs> Ähm. Kiitos. Tämä pilottihanke ja nämä toimet, jotka, jotka ovat siis 2014 budjetista ja jotka voin tässä nyt teille esitellä. Okei, okay, okei, okay, thank. Tisztelt elnök úr újra, és tisztelt képviselőtársaim! Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä haluaisin tämän alustavan budjettiluonnokseen esitellä vuodelle 2014. Tässä on kysymyksessä siis valmistelevat toimet 2014 talousarviota varten. We need, we need a couple of minutes. Anteeksi, että keskeytän teidät, mutta tarvitaan ilmeisesti pari minuuttia, että saamme vielä tulkit äh, menemään tuonne eetteriin, niin että koko maailma kuulee, mitä teillä on sanottavana. Ne, ne, tämä kestää nyt hiukkasen tämä tekninen puoli tässä vielä. Nobody else from the S&D is here shadowing the... Siis eh, eh, täällä ei kukaan muu SDstä olekaan varjoesittelijänä budjettiasioissa, joten ihan tervetuloa. You had a wasted, but anyway, I mean, we did our best, but we, we did... Teemme parhaamme, olemme niitä kokouksessa edessä takaisin pyrkineet toimitaan, mutta keskustelkaa joukkojenne kanssa, koska ää, ähm, tässä on vähän aikataulua rukattu. Ei mikrofoni. Right, okay. Um, is it in niin, sitten jatkamme. No niin, sitten Unkaria voi kuunnella kanavalta 14. Meillä on nyt tulkkaus. Ja sitten voimmekin aloittaa kolmatta kertaa. Niin, hyvin tärkeä aihe vaikka hyvin vähän täällä on ihmisiä paikalla, mutta todennäköisesti on vain liian myöhäistä. On myös monenlaisia avoimia kysymyksiä tässä vielä esillä ja voin, olen iloinen siitä, että voin teille kertoa jotakin tästä ehdotuksesta. On kysymys siis budjetista 2014 sen, valmi, sen valmistelusta ja näistä pilottihankkeista. Minä olen tehnyt, äh, jakanut ehdotukseni jäsenille. Tässä on tällainen paperi, johon olen kaikki vetänyt yhteen, mitä ehdotuksessani on. Tässä on tämä yhtenäismarkkinafoorumi. Tämä kysymys on melko yksinkertainen, koska meillä on yhtenäinen kanta. Me voimme kaikki tätä foorumia, joka pidetään siis parlamentin, neuvoston ja komission yhteistoimin, niin joka vuosi tämä järjestetään ja tietenkin tätä foorumia täytyy myös jatkossakin rahoittaa. Siksi minä haluaisin tämän foorumin tuoda esiin, koska se on hyvin tärkeä kansalaisille, yrityksille, kuluttajajärjestöille, kaikille jäsenvaltioille ja myöskin Euroopan in, instituutioille, koska siellä me kohtaamme kaikki toisemme. Ja tällä tavalla voidaan sitten käsitellä täytäntöönpano kysymyksiä niiden säädösten osalta, jotka koskevat sisämarkkinoita. 2013 oli kysymyksessä 1,2 miljoonaa euroa. No miksi sitten tätä foorumia pitää jatkuvasti rahoittaa? E, tämä foorumi on jo 20 vuotta vanha, mutta on myös 500 miljoonaa kuluttajaa, joita asia koskee. Siellä on potentiaalia, jota ei ole vielä kokonaan hyödynnetty. Rova Bastos on tästä tehnyt mietinnön ja hän on siinä kirjoittanut, että kansalaiset ja yritykset mainitsevat aina sen, kuinka tärkeää on vastavuoroinen tunnustaminen, milloin jos on kysymyksessä sosiaaliturva tai syrjivä työllistyminen tai yleensä työllistymisvaikeudet, Ja nämä ongelmat ovat sellaisia, että ne johtuvat tiedon puutteesta ja säädökset eivät aina vastaa sitä, mitä tarvitaan. Sisämarkkinafoorumi on hyvin tärkeä tapahtuma, koska paikalliset viranomaiset, kansalaiset ja yritykset voivat aivan suoraan osallistua keskusteluihin ja kaikki voivat eh, puhua asioista ja sillä tavalla vaikuttaa sisämarkkinoihin. On myös hyvin tärkeää, että kaikkein eh, korkein poliittinen eh, taso seuraa näitä keskusteluja. Komission täytyy myöskin aina säännöllisesti tarkastaa asioita ja näitä täytyy myöskin neuvoston puolella seurata kilpailuasioita. On tietenkin selvää, että pk-yrityksillä ei aina ole tarpeeksi tietoa omista oikeuksistaan ja siksi onkin tärkeää, että tämä tiedonpuute korjautuu foorumin myötä ja joka vuosi voidaan näitä asioita käsitellä. Sitten toinen ehdotukseni. Seuraava on sitten tämä Your Europe Travel. Tässä on tällainen online-platform kyseessä Your Europe nimeltään. On kysymyksessä pilottihanke, jossa tällainen mobiiliversio käynnistetään Eurooppa kaikille. Se on sellainen ohjelma, jonka avulla autetaan kansalaisia ratkaisemaan ongelmia. Useinhan matkustettaessa tulee ongelmia, kun esimerkiksi ollaan lomalla ulkomailla. Ja tässä olisi nyt hyvinkin hyödyllistä tietoa kaikille matkustavaisille. Hyvin monia asioita tämän asian eteen on jo tehty. Mutta joskus käy myös niin, että, että oikeuksia ei saada käytettyä, ne eivät toteudu ja siksi tähän asiaan on meidänkin puututtava. On tehty tutkimus, jossa on havaittu, että älypuhelinten käyttäjien määrä on tuplaantunut. eikä tarvitse olla kovinkaan viisas ymmärtääkseen, että mitä yhä useammat ihmiset käyttävät älypuhelimia ja käyttävät tällaisia mobiilipalveluita. Ja kun he lentävät, niin e, usein saadaan lentoajoistakin tietoa, jos vaikka e, lennot peruutetaan, niin silloin älypuhelinten kautta e, tähän, tätä tietoa saadaan. Aina ei ihmisillä ole tietoa, minkälaisia oikeuksia heille lentomatkustajina olla ovat, on, mutta tällaisten puhelinten avulla voidaan tämän appsin avulla tällaistakin tietoa jakaa. Sitten yksi asia, jonka vielä haluaisin mainita. Se oli sellainen asia, jota en voinut ottaa tähän mukaan, koska siinä oli tiettyjä ristiriitoja. Oli myöskin rahoitusongelmia näissä online-kysymyksissä. Rouva Ryyleltä tässä, tästä on tehty esitys, mietintö ja sitten tämä vaihtoehtoinen riidan ratkaisumenetelmä on ollut käsittelyssä direktiivissä asia on käsitelty. Silloin kun kuluttajan ja palvelun tarjoajan välillä on ristiriita, kun on kysymyksessä rajat ylittävä konflikti, niin miten tällaiset riidat voidaan ratkaista. 2015 tällainen riidanratkaisufoorumi pitäisi saada syntymään, mutta minun mielestäni sitä asiaa pitää vielä testata perusteellisesti. Me haluamme nimittäin järjestelmän, joka on jo testattu ja joka hyvin toimii. Pääosastosta, joka vastaa näistä kysymyksistä, on aivan samoilla linjoilla kuin me ja tukee meidän ehdotustamme. Mutta kuitenkin tällaisen ohjelman rajoittaminen pitäisi varmistaa ja se kuuluu siis kuluttajansuoja-alueeseen. Kun riitoja ratkaistaan, niin on tietenkin tärkeää, että kaikki tieto on saatavilla monilla kielillä mutta sehän ei ole mahdollista, ellei siihen ole varoja. Me voisimme mm, siirtää mm, Collective Europe joitakin, esimerkiksi sieltä siirtää, siirtää varoja käytettäviksi muihin tarkoituksiin. Jos tämä voisimme vähän kohentaa tätä kuluttajasuojan budjettia. Se olisi hyvä, se voisi täällä olla mainittuna, mutta minä toivon, että tähän kollegat voivat sitten antaa näkemyksensä. Ja lopuksi sitten vielä yleisesti budjetin tilasta tällä hetkellä. Eilen emme saaneet tietoa komissiolta. Minä en tunne näitä budjettikohtia enkä budjetin rakennetta tarkkaan, mutta ensimmäinen seitsemättä mennessä meille on kerrottava näistä asioista ja määräajat ovat aivan samat kuin aikaisemminkin. Eli tässä nyt on se, mitä minä tiedän ja minä kiitän siitä mahdollisuudesta, että sain tämän kertoa teille. Ja nyt pyydän teiltä reaktioita. Uh, good. Well, thank you. Thank you very much. Hyvä on. Kiitoksia oikein paljon. Me keskustelimme tästä budjettikysymyksestä uh, verkkovälitteisesti riitailuratkaisulle eilen koordinaattorin kokouksesta, joten on hyvä, että puhutte tästä vielä vähän tänään ja tiedämme, että uh, että kultasuojapääosasto on myös kiinnostunut tästä asiasta, mutta ymmärtääkseni Connect-budjetti ei ole oikein meidän toimivaltuuksimme alainen. Me emme voi antaa suosituksia siihen liittyen. Se kuuluu teollisuusvaliokunnan toimivaltuuksiin. Ehkä edustaja Ryyle haluaisi kommentoida. Ihan lyhyesti vain kiitän esittelijää Teillähän oli kovin vaikea tehtävä, koska neuvottelut eivät ole vielä päättyneet ja te ette tiedä näitä budjettikohtia. Ja tietenkin tämä aikapaine, joka on olemassa tämän muutoksen jälkeen. Kiitoksia hyvin paljon näistä ehdotuksista. Meillekin tämä on vaikea niin kauan, kun emme tunne tätä budjettikohtaa, niin emme oikein voi antaa vihreää valoa. Meidän on varmaan vain odotettava ja sitten reagoitava hyvin nopeasti, kun ehdotukset ovat olemassa. Kiitoksia vielä kerran tästä valmistelutyöstä. Jos saan kommentoida tätä ihan lyhyesti, ähm, olisi hyödyllistä, jos voisitte äh, antaa meille äh, lyhyesti äh, positiopaperinne. Äh, koordinaattorit pyysivät sitä, he haluaisivat tämän mahdollisimman pian Eilen koordinaattoreissa hyväksyimme äh, laajat osakkeet koko budjetille kuluttajaohjelmalle, josta tämä äh, otetaan. Mutta tämä olisi kuitenkin hyödyllistä, koordinaattorit pyysivät tätä tietoa. Mä kysymys. Europe Travelista, jota olen nähnyt aikaisemmin. Mm, komissio aikoo tehdä päivityksen pakettimatka direktiivistä, joka vaikuttaa lomamatkalaisten oikeuksiin meidän täytyy, on vaikea, mm, pitäisi, ei, ei voi oikein antaa määrärahoja ennen kuin tästä on sovittu, koska se pitäisi uudelleen järjestellä. Tämä verkkojen välitteen riitojen ratkaisu on varmasti prioriteetti ja puhun tässä varmasti kaikkien jäsenten puolesta teidän Europe Trip travel-ajatus on mielenkiintoinen, mutta jos meillä on budjettivaikeuksia, niin tämä tuskin tulee olemaan prioriteetti. Näitä asioita voitte varmasti vielä käsitellä ja sitten tuoda ne tämän koordinaattorin kokoukseen. Haluatteko vielä tehdä yhteenvedon? Ja voimme myös keskustella aikataulustamme, joka meillä on edessämme budjetille. Köszönöm szépen, Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä puheenvuoroista. Siksi tämä Your Travel-sovellus valmisteltiin pilottihankkeena, koska hyvin monia kysymyksiä oli esillä. Me emme voi näitä aina vastata näihin tyydyttävästi ja nyt näyttää siltä, että tämä ehdotus ei saa tarvittavaa tukea. Ja luulen, että tämä yhtenäismarkkinafoorumi on ainoa, joka jää jäljelle. Mutta meidän pitäisi kuitenkin pitää tätä voimissa pilottiprojektina, kunnes tämä pakettimatkadirektiivi etene ja katsotaan, miten, miten tässä toimitaan. Meillä on kymmenenteen päivän aikaa käännöksiä varten ja sitten täällä 8.9. 9 eh, heinäkuuta kuuta tämä tulee valiokunnassa esiin, joten meillä on runsas kuukausi vielä aikaa valmisteluihin ja budjettiasioihin ja 19. päivä on sitten määräpäivä. Eli äh, tarkistukselle ei aikaa on vielä. for your work on that. Um, and, uh, Kiitoksia kovasti tästä työstä ja myöskin siitä, että tulitte tänne. Tämä oli päivän viimeinen kohta. Onko mitään muita asioita kenelläkään? Haluaisin vain ilmoittaa, että ensinnäkin meillä on seuraava valiokunnan kokous. Se on itse asiassa äh, ylimääräinen kokous ensi tiistaina. Äh, siellä kuullaan äh, Kroatian ehdokkaasta kuluttajan suojakomissaariksi. Se alkaa 9.30 ja sitten seuraava täysi eh, valiokunnan kokous on 17. kesäkuuta maanantaina kello 3 kello 6.30 ja sitten tiistaina 18. kesäkuuta kello 9.12.30 eh, kello 15.18.30. Odotan kovasti teitä silloin täällä ja kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään.